Okay. Ladies and gentlemen, darf Sie... No niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kokoukseen. Jatkamme kokousta. Nyt meillä on täällä vieraana Puolan tiede- ja korkeakouluministeri. Hän edustaa siis neuvoston puheenjohtajavaltiota Barbara Kutrička, entinen kollegamme. Ja on suuri ilo, että hän on nyt täällä paikalla – Eli hienoa, että olette täällä. Odotamme tätä keskustelua, näitä eri tietoja ja myöskin puheenjohtajan kautta. Eli teillä on puheenvuoro nyt. Olkaa hyvä. Szanowny panie, tak, szanowny panie przewodniczący. Hyvä puheenjohtaja. Toimiko mikrofoni? Jetzt, jetzt, jetzt ist okay. Oh, it's okay. <laughs> no niin, nyt. Yeah. New technologies. <laughs> Uudet tekniikat. Niin, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat parlamentaarikot. Me kaikki tiedämme, että Euroopan unioni kohtaa draamoja ja haasteita tänä päivänä ihan toisella tapaa kuin ennen. Ja olemme varsin vakavassa talous- ja rahoitusalan kriisissä ja näin myös kansalaisten luottamus murenee. Ja meidän tavoitteemme on se, että ei pelkästään vastata tähän talous- ja rahoituskriisiin, vaan myös koitamme nopeasti saada talous kasvua aikaiseksi. Olemme sitä mieltä, että Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti voi olla tässä aivan ratkaisevassa asemassa, mutta eh, talouskasvun saavutukset eh, älykkään ja tasapainoisen toiminnan myötä, jolla pystytään torjumaan sosiaalista syrjäytymistä, voi olla mahdollista vain, jos kaikki pystyvät käyttämään kaikkia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia hyväkseen, ja tämä tietysti koskee paitsi jäsenvaltioita myös koko Euroopan unionia. Erityisesti kaikki Euroopan intellektuelli pääoma täytyy pystyä käyttämään hyväksi, siis koko tämä potentiaali on tällaista viisauden yhteisöä, eli sitä, miten pystytään tässä tietoyhteiskunnassa hyödyntämään kaikkea sitä osaamista, mitä meillä on. Puola on maa, joka ennen maailmanlaista talouskriisiä juuri oli liittynyt Ja se oli ikään kuin tällainen vihreä saarke. Puola oli sellainen maa, jossa haluttiin panostaa nuoriin ihmisiin liike-elämässä ja kulttuurissa ja myös tiedeelämässä. elämässä juuri sen takia olemme myös tunnustaneet sen, että tämä intellektuelli pääoma hyödyntää ja täytyy, sen täytyy olla prioriteettina Euroopan unionissa. Eikä tietenkään yksi puheenjohtajavaltio pysty kaikkia yksinään ratkaisemaan, vaan on ratkaisevaa, että kaikki jäsenvaltiot tekevät, tekevät yhteistyötä Euroopan unionissa. Kaikki toimielimet ja erityisesti pitää tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Eli kaikkien jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Ja kun tulemme tätä yhteistä tavoitetta panemaan täytäntöön, niin tulemme tekemään yhteistyötä puheenjohtaja kolmikossa, eli Tanskan ja Kyproksenkin kanssa, niin että meillä on y- yhteinen määritelty ohjelma tässä ohjelmassa. On, nämä tavoitteet on määritelty seuraavalla tavalla. Tulemme eh, seuraamaan olemaan vahvempia tämän kriisin myötä kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Eurooppa 2020 strategia tulee panna täytäntöön tehokkaalla tavalla jäsenvaltioissa ja toimielimissä, EU-toimielimissä. Tässä tullaan keskityttämään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan talouskasvuun. Tässä yhteydessä Euroopan unioni tulee edistämään uusia kasvun lähteitä, niin kuin esimerkiksi intellektuaalia pääomaa, ja vihreää osaamiseen keskittyvää taloutta, joka keskittyy pitkän aikavälin taloudellisiin ja yhteiskunnan haasteisiin ja sellaisiin haasteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, energiatehokkuuteen ja ekosysteemin suojelun biologisesti monimuotoisessa maailmassa. Tulevan, tuleva talouden menestys ei tule olemaan mahdollista ilman lisääntyviä investointeja Eh, tutkimuksen innovointiin ja koulutukseen. Tätä varten unionin tulee jatkaa ponnistuksia, kun pannaan osaamisen kolmiota ja luodaan todellista Euroopan tutkimusaluetta, jossa on mahdollista vähentää politiikan murenemista ja lisätä tutkijoiden vapaata liikkuvista tutkimu- tutkimuksen ja vointiin ja Euroopan kansallisen ja aluepolitiikan yhdistäminen ja se, että varmistetaan parempi sidosryhmien osallistuminen innovointiprosessiin sekä se, että tuetaan koko Euroopan intellektuelli ja pääoma ovat tärkeitä tässä yhteydessä. Ja niin kuin tiedätte, niin näiden tavoitteiden tavoittelu on jo alkanut. Ei pelkästään uudella 2020 strategialla, vaan ennen kaikkea niin, että on omaksuttu tämä aloite, innovatiivinen Eurooppa. Tämä on tärkein aloite. Kilpailukykyneuvosto on viime vuoden marraskuussa hyväksynyt päätelmät, jotka ovat tärkeä osa myöskin keskustelua huippukokoustasolla eh, tämän vuoden keväällä. Ja me tulemme nyt aivan erityisesti pyrkimään edistykseen tällä alalla niin, että ryhdytään aloitteisiin ja haetun ratkaisumalle tähän lippulaivahankkeeseen Innovatiivinen Eurooppa. Koulutus ja osaaminen ovat tietenkin perustana kaikessa edistyksessä ja ne ovat myös perusta modernille taloudelle. Näin voidaan luoda edellytyksiä talouskasvulle ja samalla voidaan vastata ihmiskunnan tärkeimpiin haasteisiin. Näin luodaan perustaa myös kestävälle ja tasapainoiselle talouskasvulle Euroopassa. Tämähän on yksi niistä tavoitteista, joita 2020-strategialla on. Tässä strategiassa on myös sellainen tavoite, että EU-jäsenvaltiot voisivat vuoteen 2020 mennessä mm, investoida menoista kolme prosenttia tutkimukseen, ja tämä ei tulisi tapahtumaan pelkästään julkisen sektorin lähestyksellä, vaan myöskin yksityinen sektori olisi tässä mukana. Ja haluan muistuttaa EUn perusarvoista tämän tavoitteen täytäntöönpanossa. Eli ei kannata vastuuta pelkästään omasta itsestä, vaan otetaan myös vastuuta kaikista jäsenvaltioista. Ja silloin tietenkään ei saa unohtaa solidarisuuden periaatetta. Inhimillisen pääoman käyttö on välttämätöntä, jos halutaan saada aikainen suuren muutoksen Euroopassa. Ja mitä tulee näin kokemukseen ja toimintoihin niin, että myös tulevaisuudessa voidaan hyödyntää kaikkea Euroopan potentiaalia kaikilla Euroopan alueilla ja jäsenvaltioissa. Ja sitten tutkimus ja innovaatio, jotta nämä voitaisiin järjestää täydelle, mahdollisimman täydellisesti, niin kaikilla osallistujilla tulee olla tietenkin yhtäläiset mahdollisuudet. Tästä on kyse solidaarisuudessa on erilaisia tutkimusalueita ja muitakin aloita, jotka, joilla ei ole niin hyviä mahdollisuuksia tässä mielessä. Eli erilaisten alueiden jäsenvaltioiden osallistuminen ei toimi täydellisesti ja haluamme parantaa tätä tilannetta. Se on prioriteettimme. Ja siinä mielessä on myös tärkeää, että on uskottavia vertailukohteita, mittapuita niin, että tätä tieteellistä potentiaalia voidaan tarkastella. Ja sen takia komissio on ryhtynyt aloitteisiin ja pyytänyt, että meillä olisi tällainen yhdennetty järjestelmä, jonka myötä olisi sitten paremminkin mahdollista tarkastella näitä innovoinnin edistysaskeleita koko Euroopan unionissa ja sen valtiossa. Innovoinnithan mahdollistavat myös sen, että nämä tärkeimmät ja ratkaisevimmat ratkaisut löydetään näihin haasteisiin, joita Euroopalla on. Jos ajatellaan näitä välineitä ja ohjelmia, niin niitä pitää aktivoida, jotta voimme tarkastella yhdessä näitä ongelmia yhteisillä aloitteilla Euroopan unionissa ja jäsenvaltiossa. Ja tässä yhteydessä on tärkeää, että meillä olisi yhteisiä suunnittelun välineitä, yhteisiä pilottihankkeita, innovaatiokumppanuuksia ja myös kiinnitämme huomiota terveeseen ja aktiiviseen ikääntymiseen. Meillä täytyy olla myös kannustamia niin, että parhaat ähm, lupaavimmat kyvyt saadaan mukaan. Euroopan tutkimusalue ja sen aloitteet toimivat 2014 saakka. Eli meidän pitäisi luoda yhteiset tutkimusalueet ja yhteiset markkinat. Ja nämä, näitä aloitteita on kehitetty nykyisessä uudessa rahoitusvälineessä. Euroopan unionin sisällä. Meidän tulee käyttää tätä potentiaalia, jotta voimme käyttää tilaisuutta hyväksemme, niin että kaikki tutkimusmahdollisuudet voidaan täydellisin käyttää hyödyksi. Puolan kaudella tullaan panemaan täytäntöön erilaisia projekteja. Ja me neuvoston ja komission aikataulun, niin tulemme erityisesti keskittymään siihen, että tulemme kehittämään tätä uutta ohjelmaa, jonka nimi on Horisontti. Ja se tulee olemaan uusi puiteohjelma, joka on käyttäjäystävällisempi ja selkeämpi. Eli siinä on kyse myös siitä, että saavutetaan suurempaa täydentävyyttä mm, puiteohjelman rahastojen, niin kuin kohesiorahaston ja jäsenvaltioiden rahoituksen välillä. Erityisesti kyse on siitä, että voidaan yksinkertaistaa näitä rahoitusmenettelyjä, tilinpäätöstä ja myöskin ohjelmien arviointia puiteohjelmassa. Ja tämä, tätä yksinkertaistamista tulee tekemään kahdellakin tapaa. Ensinnäkin rahoitusvälineiden osalta. Ja sitten myös yksinkertaistetaan itse hallintoa, hallinnon esteitä. Keskustelu ei tulla käymään pelkästään neuvostossa seuraavasta puiteohjelmasta, vaan oletamme, että myös komissio vielä ilmoittaa tästä ensimmäisestä hankkeesta ennen marraskuuta, mutta mekin pidämme vielä koko joukon kokouksia, joissa voidaan keskustella näistä aiheista, joita komissio tulee esittämään. Eli myöskin vihreän kirjan myötä tullaan järjestämään kolmesta. Meidän kaudella me pidetään kiintoista konferenssi 19.20. lokakuuta E-Interaction on sen nimi ja siellä keskustellaan muun muassa seuraavasta asiasta. Kysymyksistä, jotka liittyvät lainsäädäntöpaketin hyväksymisen uudesta tutkimuspuiteohjelmasta. Ja Olemme kovin kiitollisia Unkarille sen puheenjohtajakauden aikana tehdystä työstä Euratomista, ja me tulemme sitten jatkossa myös ponnistelemaan, jotta löydämme ratkaisuja näihin sisältökysymyksiin. Eli tässä on kyseessä siis kaksi päätöstä ja asetus. Ja odotamme myös pilottiohjelman arvioinnin tuloksia eurooppalaisesta kumppanuudesta aktiivisesta ja terveestä ikääntymisestä. Tässä, tästä tullaan myös keskustelemaan virallisessa Brysselin ministerineuvostossa. Tietenkin kyse on siitä, että meidän täytyy miettiä näitä eritelmiä ja eroja myöskin näiden kumppanuuksien välillä ja teemme yksityiskohtaista suunnittelua. Nämä instituutiothan ovat osittain samanlaisia, osittain myöskin erilaisia. Sen takia meidän täytyy miettiä hyviä ratkaisuja ja 19.20. lokakuuta tapaamme Varsovassa eh, Euroopan innovointihuippukokouksessa ja siellä tullaan käsittelemään näitä kysymyksiä ensisijaisesti. Ja myös kyseessä on tämä intellektuellin pääoman täysimääräinen hyödyntäminen. Näiden välineiden täysimääräinen käyttäminen. Näitä välineitähän meillä on paljon, mutta voimme miettiä sitä, miten näitä paremmin käytetään, miten yliopistot ja innovointi valmiudet ja myös parempi tehokkuus saadaan aikaiseksi tutkimuksessa ja tieteessä. Ja näistä siis keskustellaan myös ensimmäisessä ministeritapaamisessa Sopotissa jo 20 heinäkuuta. Eli tuolla on siis tarkoitus valmistella ministerikokousta. Uskon, että monet muutkin aloitteet ja toimenpiteet, joihin ryhdymme, esimerkiksi stipendiaattien tapaaminen, Marie Curie, stipendin saajien ja kokous myös, jota puheenjohtaja tulee vetämään Krakovassa. Esimerkiksi järjestetään vielä yksi ylimääräinen konferenssi. Nämä ovat siis äh, tulevia tilaisuuksia, joissa näitä kysymyksiä voidaan määritellä. Ja sitten kaiken tämän myötä myöskin valmistetaan, valmistellaan tätä puiteohjelmaa. Tämä huomioon tietysti myös tiedemaailmassa ja politiikassa. Näitä keskusteluja siis, äh, nämä keskustelut rikastuttamaan tätä valmistelua ja tietysti myös Euroopan parlamentissa tullaan valmistelemaan tätä suunnitelmaa. Ja näin tietysti tullaan laatimaan tätä tulevaa EU-tiedepolitiikkaa, joka on tietysti talouskasvun moottori. Tämän hetkisten vaikeiden edellytysten vallitessa Euroopassa, niin on tietysti, tämä on tietysti aivan ainutlaatuinen ratkaisu. Siitä tuskin kukaan on, voi olla eri mieltä. No, näin mielelläni vastaan mahdollisiin kysymyksiinne. Ja kuulen tietysti mielelläni myöskin teidän kannanottojanne eri ongelmista joita teillä ehkä henkilökohtaisesti on, tai meppeinä. Kiitoksia. Frau Ministerin, darf mich herzlich... Kiitoksia ministeri. Varmasti puhuitte suoraan sydämen kun puhuitte Euroopan tulevaisuudesta ja siitä, että se riippuu siitä, miten tutkimuksen innovaation alalla päästään siihen, mihin pyrimme. Se on ratkaisevaa ja siksi siitä ei pidä ainoastaan puhua, vaan se pitää myöskin osoittaa käytännön politiikassa. Ensimmäinen puheenvuoro, Girek, olkaa hyvä. E, dzień dobry, pani Kiitoksia. Haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi ja voin kertoa, että olen iloinen siitä, että te olette erittäin tunnettu oikeustieteen opettaja ja entinen kollegamme Euroopan parlamentista, ja hän, te nyt esittelette Puolan puheenjohtajuuskauden painopistealueita esimerkiksi tieteen ja tutkimuksen alalla. Tiede on edellytys innovaatiolle taloudessa, EU:ssa ja sisämarkkinoilla. Innovaation avulla voimme varmistaa kilpailukykymme, mutta tähän liittyy vielä yksi asia, ja yritän puhua tästä hetken kuluttua. Eli on asia, joka vaikuttaa huomattavasti koko innovaatiopolitiikkaan. Ja nyt täällä ollaan teollisuusvaliokunnassa, eli valiokunnassa, jossa käsitellään teollisuutta ja tutkimusta, tiedettä, energiakysymyksiä. Ja täytyy sanoa, että on yksi asia, joka on nyt ollut päällimmäisenä toiminnassamme tässä valiokunnassa. Ja mielestäni tässä on virhe, tässä on ongelma. Ja meitä houkutti kyllä tämä periaate. No puhutaan nyt tästä doktriinista. Ja se johti myös joihinkin hankkeisiin, jopa lippulaivahankkeisiin. Nämä ovat siis valiokuntamme aloitteita ja kysyisin vain, pitääkö tämä doktriini paikkansa. Eli tässä nyt tarkoitan, ja tämä ehkä yllättää joitakin, mutta tämä koskee sitä, että kaikki eivät usko, että hiilidioksidi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Puolan puheenjohtajuuskaudella on maailman ilmastokokous Darfurissa. Ja tietysti Meillä on ollut muitakin kokouksia. Ja joka kerran Euroopan unionin edustajat hävisivät tavallaan ja eri syistä. Mutta yksi tärkeimpiä syitä oli se, että he lähtivät väärästä olettamuksesta. Ja väärä olettamus oli se, että hiilidioksidipäästöjä pitää vähentää. No tietysti päästöjä pitää vähentää, mutta pitääkö tämän suhteen olla hysteerinen, siitä en ole ihan varma. kansainvälinen paneeli ICPC, joka tutkii ilmastonmuutosta, käyttää yhtä olettamusta ja se liittyy, millä tavalla hiilidioksidi vaikuttaa ylipäänsä. Ja on ainakin sata tekijää, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Eli tämä paleenin niin lähtökohta on väärä. Tämä ei ole tieteellisen tutkimuksen tulosta, eli kysyisin teiltä, ministeri. Darfurin kokous pidetään Puolan puheenjohtajuuskaudella. Ettekö katso, että meillä pitäisi olla eurooppalainen paneeli, joka käsittelisi ilmastonmuutosta, joka käyttäisi tieteellisiä metodeita ja ottaisi huomioon erilaisia parametreja ja variaatioita. Tämän eurooppalaisen paneelin tulisi analysoida, mikä on pääosin vastuussa ilmastonmuutoksesta. Tämä on tärkeää. Mielestäni meidän pitäisi muuttaa nyt toimintatapojamme, kun ajatellaan ilmastonmuutosta. Tai ainakin pitää varmistaa, että nämä väittämät pitävät paikkansa, koska muuten se vaikuttaa valtavasti talouteen, innovaation tutkimukseen, energiaan, oikeastaan kaikkeen, mitä tässä valiokunnassa käsitellään. Niin olen nyt ihan pääsemässä loppuun jo. Vielä yksi esimerkki. Esimerkiksi innovaatio voi auttaa meitä vähentämään hiilidioksidipäästöjä, mutta innovaation avulla voidaan esimerkiksi miettiä sopeutumista ilmastonmuutokseen, ja ilmastonmuutoksehan aina ollut ja tulee aina olemaan. Kiitoksia sitten Maciej Kiewicz. Dziękuję panie przewodniczący. Witamy panią minister. Itre. Kiitoksia ja tervetuloa rouva ministeri tähän valiokuntaan. Minulla on kysymys, joka koskittelee kysymystä, jota me olemme käsitelleet tässä valiokunnassa kauan aikaan. Kyseessä on tuleva puiteohjelma sen malli ja strategiset ohjelmat innovaation ja tutkimuksen budjetteihin. Ihan lyhyt kysymys, ensimmäinen kysymys. Mainitsitte tämän asian jo, mutta haluaisin selventää sitä. Minkälaisia yksinkertaistamisia tässä puiteohjelmassa tehdään tutkimuksen ja innovaation suhteen. Te mainitsitte joitakin taloudellisia yksinkertaistamisia, mutta voimme varmastikin yksinkertaistaa muitakin toimia. Sitten toinen kysymys, kuinka voimme luoda synergiaa näiden rakenneohjelmien välille tulevaisuudessa, tulevaisten puiteohjelmien välille, ja voimmeko tässä löytää syitä eurooppalaisen infrastruktuurin luomiselle tutkimukseen, niin että voisimme ottaa johtavan roolin kansainvälisesti ja kuinka me voisimme kehittää tämän tyyppistä infrastruktuuria Euroopan unionissa? Sitten Thank you, President. Uh, I would like to... Kiitoksia. Tervetuloa, ministeri. Ja kiitokset uh, esityksestänne. Puolan innovointi- ja tutkimusohjelmasta. Minulla on yksi kysymys, yksi kommentti. Ensinnäkin yksinkertaistamisesta. Olen iloinen siitä, että teillä on yksinkertaistaminen agendalla. Minä laadin yksinkertaistamisesta mietinnön ja se sai hyvän vastaanoton parlamentissa. Ja täällä parlamentissa me nyt sitten seuraamme sitä, miten sovelletaan ja pannaan täytäntöön näitä toimenpiteitä, koska tuntuu siis siltä, että komissiossa tarvitaan poliittista tukea yksinkertaistamistoimenpiteiden täytäntöönpanoon. Se yksinkertaistamisen toimenpano ei aina ole helppoa. Ja 71 mietinnön suosituksesta komissio on jo pannut toimeen kolme ja sitten on noin 40, jotka ovat Oldin mietinnössä, jotka koskevat seitsemännen tutkimuspuiteohjelman puolivälin tarkastusta ja sitten loput varmasti saadaan pantua täytäntöön, kun uusi ohjelma alkaa, koska osa niistä edellyttää myöskin äh, varainhoitoasetuksen muutosta. Eli on hyvä, että äh, tässä epävirallisessa neuvoston ryhmässä jatketaan tätä yksinkertaistamista. Ja me omalta osaltamme jatkamme tätä seurantaa. Kysymykseni koskee parlamenttia, äh, parlament, äh, talousarviota. Me olemme täällä seuranneet äh, rahoitusta seuraavassa äh, ohjelmassa, eli miljardi euroahan tässä on kyseessä. Se äh, seitsemäs tutkimuspuiteohjelman budjetti on 50 miljardia ja 29. Äh, kesäkuuta ehdotettiin 80 miljardia ja nyt tiedämme, että muutamat jäsenvaltiot pyytävät lisäystä ja toiset sitten taas eivät ole kovinkaan tyytyväisiä, koska haluaisivat vähän maltillisemman budjetin EU-hun. Eli haluaisin tiedustella, että miltä teistä nämä neuvottelut nyt näyttävät. Ja entä sitten ne synergiat, joita voidaan saada aikaan rakennerahastojen kanssa? Koska vaikka rakennerahastojen budjettitutkimukseen on noin 50 miljardia, niin niiden äh, toteutumisastehan on paljon vähäisempi. Eli miten tässä voidaan saada aikaan synergiaa seuraavassa ohjelmassa, kun valtavirtaistetaan näitä ohjelmia ja miten voidaan edistää demonstraatiota markkinoille pääsyä näiden tutkimusten tulosten osalta, eli miten voidaan siis todellakin näiden kahden rahaston välillä saada aikaan synergiaa muss leider... Kiitoksia. Meidän pitää nyt esittää korkeintaan kahden minuutin kysymyksiä, koska muuten ministerille ei enää jää vastausaikaa. Sitten Odin. Merci, monsieur le... Kiitoksia, herra puheenjohtaja, rouva ministeri. Kiitoksia vierailustanne. Minulla on kolme kysymystä, mitä tulee tämän seitsemännen puiteohjelman arviointiin puolivälissä. Meillä on 30 miljardin budjetia. Tässä parlamentti on ilmaissut omat kantansa. Nämä ensimmäinen heinäkuuta ilmaistut mielipiteet, vaikuttavatko teiltä, te, teistä ne siltä, että ne vastaavat toivottuja. Ja sitten toi seuraaviin rahoitusnäkyviin. Onko näissä tulevissa neuvotteluissa, kuinka te olette tunteneet jäsenmaiden mielipiteen, haluavatko he Eurooppaa enemmän näihin toimiin? Sitten viimeinen kysymys Eurotomia koskien. Meillä on suunnitelma pidentää Eurotomia seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman kaudeksi. Tuetteko te tätä ajatusta ja mikä teidän mielipiteenne on ja mikä neuvoston mielipide teidän mielestänne tästä on? Tenkulaska Bobinska. Ja też serdecznie witam panią minister. Haluaisin toivottaa ministeri lämpimästi tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. En tiedä, tiedättekö, mutta ministeri Kudriska on toteuttanut yhden tärkeimpiä korkeakouluuudistuksia Puolassa, ja se oli vaikeampi toteuttaa kuin kaivossektorin uudistaminen, koska kaiv- tällä alalla ihmiset pitivät tilanteesta kiinni tiukemmin kuin muilla. No, tässä valiokunnassa hyvin usein on keskusteltu, ja täällä on vähän ollut jännitteitä, ja meidän täytyy puhua nyt tulevista puiteohjelmista, eli onko tämä osaamisperiaate edelleen tärkein periaate. Kun on tämä huippuosaamisen periaate, sen pitäisi olla kaikkein tärkein periaate. Ja mitä sitten pitäisi tehdä? No, tämä on tärkeä periaate, kun ajatellaan innovaatiota, kilpailukykyä ja koulutusta. Mutta mitä sitten pitäisi tehdä, jotta uudet jäsenvaltiot, ne jäsenvaltiot, jotka eivät täysimittaisesti käytä EU-varoja, eivät ole mukana näiden varojen käytössä. Mitä pitäisi tehdä, jotta nämäkin maat saataisiin mukaan? Ehkä joskus jopa väkisin. Ja miten näitä maita voitaisiin auttaa? Koska jos me noudatamme ainoastaan tätä huippuosaamisperiaatetta, niin sitä, tämä kuilu vain kasvaa. Sitten Jordan Sizli. Gospodin ministrica Kodricka, imam tri vprašanja. Prvo se pravzaprav navezuje Kiitoksia. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensimmäinen koskee sitä, että kun sanoitte, että ryhdytte edistämään sitä, että kaikilla alueilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet, koska jotkut alueet ovat toisia jäljessä. Sanoitte, että tullaan kehittämään tällaista esikuvavertailua ja tulette kiinnittämään tähän erityistä huomiota puheenjohtajakaudellanne. Sanoitte myös, että meidän pitäisi hyödyntää tätä tieteellistä innovointipotentiaalia jäsenvaltiossa. Näin haluatte siis arvioida myös tätä potentiaalia, eikä pelkästään tätä nykyistä tiedemaailman osaamisen tasoa jäsenvaltiossa. Ja minua kiinnostaisi, että ymmärsinkö tämän nyt oikein ja voisitteko sanoa tästä vielä jotain lisää. Ja sitten toisekseen kohesiorahastot ja tutkimus. Voisitteko kertoa jotain tutkimusohjelmien yhteydestä myös CIP-teknologian instituuttiin? Missä näette tässä, näettekö tässä jotain yhteyksiä myöskin kilpailukykyyn? Ja sitten sanoitte, että Puolassa on paljon ö, kiinnitetty huomiota myöskin nuorisoon. Vaan on tietysti sikäli hyvä asia, mutta juuri nuorison keskuudessa työttömyys lisääntyy ja heillä ei ole oikein mitään perspektiiviä. Miltä tilanne näyttää Puolassa? Mitä tulette ehdottamaan, minkälaisia toimenpiteitä tulette ehdottamaan EU-ssa nuorison perspektiivien parantamiseksi? E, Kiitoksia ja tervetuloa tänne valiokuntaan tutkimuksen innovaation kehitys on tällä hetkellä ainoa tapa, jolla päästään talouskasvuun Euroopassa. Tutkimusyksiköt tekevät kaikkensa tuottaakseen innovaatiota myöskin teollisuuden hyväksi. Mikä on teidän kantanne seuraavaan asiaan? Meillä on erittäin tiukat kriteerit Euroopassa. Meillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja meillä on paljon aivovuoto Euroopasta ja osittain tutkimusta on rahoitettu teollisuuden osalta ja nämä yksiköt toimivat ainoastaan teollisuuden hyväksi. Eikö teitä pelota, että tutki, tutkimusyksiköt seuraavat teollisuutta ja lähtevät pois Euroopasta? Mitä mieltä olette tästä? Sitten varapuheenjohtaja Toija. Lei detto. Kiitoksia, tervetuloa Minulla on muutamia kysymyksiä ja haluaisin lisätä ne kollegoiden kysymyksiin. Ensinnäkin meidän pitäisi vahvistaa yhteistä ohjelmointia. Kollega puhui sitä, että tutkimusta pitäisi eurooppalaistaa. Se olisi hyvä, jos saisimme aikaan yhteisiä ohjelmia. Esimerkiksi Alzheimerin tauti, Tästä on ensimmäinen pilottihanke, ja meidän on vaikea saada jäsenvaltioita mukaan. Niillä on kapasiteetti lähteä investointiin. Ehkä meidän pitäisi kaikki liittää voimamme ja edetä tässä asiassa. Esimerkiksi Alzheimerin tautia on muitakin tärkeitä tutkimuskohteita. Eli mitä voidaan tehdä, jolla voidaan parantaa ja syventää. Esimerkiksi kun ajatellaan kiintiöitä, joita Euroopassa käytetään. En tiedä, mitä muita kannustamia voisi olla, mutta sitten toinen asia, sosiaalinen innovaatio. Meillä on uusia näkymiä Euroopassa, kun ajatellaan sosiaalista innovaatiota. Ja mielestäni sekä komissiossakin ollaan hiukan hämillään siitä, mitä tämä voisi olla. Se voi olla kaikkea tai sitten ei mitään. Tämä on hyvin laaja alue. Eli mitä mieltä olette, millaisia aloitteita voisi olla tällä saralla? Ja sitten, miten sosiaalinen innovaatio voisi myöskin edistää taloutta, yrityksiä, miten ne voisivat olla sosiaalisemmin mukana, ja sitten kun ajatellaan työntekijöitä, ja sitten resurssien yhdistäminen, synergia, kun ajatellaan esimerkiksi tutkimus- ja maatalousrahastoja. Meillähän on nyt vähän resursseja ja jäsenvaltiossa on ongelmia, ja kaikki nyt yrittää yrittävät saada käyttöönsä erilaisia rahastoja, koska esimerkiksi kohesiovaroja voidaan käyttää innovaatioiden ja tutkimukseen kilpailukyvyn parantamiseksi paikallisella tasolla. Eli tässä on nyt hiukan päällekkäisyyttä ja tehokkuuden menetystä, kun ajatellaan Euroopan varojen käyttöä. Sitten teurer. Frau Ministerin, Hyvä puheenjohtaja, hyvä ministerikollegat. Kysymykseni koskee tätä kuudennen tutkimuspuiteohjelman arviointia ja seitsemännen tutkimuspuiteohjelman väliarviointia. Eikö tulkkaas toimi vain? No niin. No niin, siis kuudennessa puiteohjelmassahan äh, sanottiin, että yliopistojen ja tutkimusinstituuttien ohella nämä mukana olevat yritykset, niin 20 e, prosenttia näistä tutkimusrahoituksesta niin e, meni ohi pk-yritysten. Eli miten voitaisiin edistää tätä pk-yritysten tilannetta ja parantaa myöskin heidän rahoitustaan näistä mm, tutkimusrahoituksesta. Tietysti rakenne- ja aluerahastot ovat myöskin yksi mahdollinen rahoituslähde. Minä toimin varjoesittelijänä juuri tämän aiheen mietinnön laatimisessa, mutta haluaisin tiedustella, että onko puolella jotain kaavailuja siitä, että miten pk-yrityksiä voitaisiin myöskin huomioida, tai miten niihin voisin kohdistaa näitä toimintoja. Ja Frau Kiitoksia. että ministeri saa vastauspuheenvuoron. Meillä on vielä varttiaikaa. Tässä oli hyvin paljon erilaisia hankalia kysymyksiä. Toivottavasti pystytte jollain tavalla niihin vastaamaan. Um, bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie tych wszystkich pytań. Kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä ja kommenteista. Ne kaikki osoittavat, että meillä on hyvin paljon haasteita edessämme. Ja haluaisin nyt viitata kahteen kysymykseen erityisesti. Ne esitettiin Rogar Valo ja herra Markin Chevits esittivät nämä kysymykset. Nämä molemmat kysymykset toisaalta käsittelivät yksinkertaistamistoimia – Kyseessä oli yksinkertaistaminen ja molemmat kysymykset käsittelivät tarvetta löytää uusia rahoitusmahdollisuuksia. Jos me puhumme yksinkertaistamisesta, on totta, että todellakin arvostaisimme Raua Carvalion mietintöä, joka käsittelee yksinkertaistamista ja jossa oli 71 suositusta. Ne ovat erittäin tärkeitä. Tiedämme, että näitä suosituksia ei ole helppo kaikkia toimeenpanna, mutta joka tapauksessa yksi kaikkein perustavammanlaaduisista esteistä – rahoituksellisen tuon tarjoamisessa kaikkein tärkeimmille projekteille ovat monimutkaiset säädöstöt. Ja jos näin todella on, meidän pitäisi keskittyä siihen, että yksinkertaistamme näitä sääntöjä, jotta ne olisivat helpompia ymmärtää ja hakijoiden olisi helpompi hakea tukia. Ne ryhmät, jotka toimivat meidän puheenjohtajuutemme puitteissa, ovat käsitelleet näitä esteitä ja ne ovat tehneet eräitä johtopäätöksiä. Meillä on niiden joukossa uusi tapa ottaa huomioon niin kutsuttuja kertasummia, niin että kaikkein lahjakkaimmat tutkijat ja tiedemiehet voisivat keskittyä työhönsä Tämä tekisi varojen käyttämisen tehokkaammaksi ja me tulemme oman puheenjohtajuuskautemme aikana keskittymään siihen, että saisimme nämä muodolliset ja oikeudelliset esteet poistettua ja me myöskin tarkastelemme mahdollisuuksia harmonisoida toimintatapoja tämän puiteohjelman sisällä, mutta harmonisoinnin tarkoituksena on myöskin keskittyä rakennerahastojen koulutus- ja tutkimusosiin. Ja sitten seuraavaan kysymykseen, joka esitettiin, voisin siirtyä siihen. Nyt meillä on sellainen mielikuva, että emme pysty toimittamaan mahdollisuutta käyttää samaa toimintatapaa kaikkialla, mutta jos voimme kehittää lähikkäisiä sääntöjä esimerkiksi arviointiprosessiin ja niin edespäin, tämä olisi jo suuri voitto Euroopan unionille. Ja sitten nämä korvamerkityt tutkimusvarat voitaisiin käyttää paremmin Ne tulevat rakennerahastoista ja puiterahastoista. Ja tämän lisäksi meillä olisi jäsenmaiden kansalliset tutkimusvarat. Olisi erittäin tärkeää, että jäsenmaat tekevät rakenteellisia uudistuksia niin, että nämä toimet valtavirtaistettaisiin ja että pääsy näihin uusiin ohjelmiin olisi helpompi ja että niitä olisi helpompi käyttää. Pitää myöskin ottaa huomioon, että jäsenmaiden rooli tässä työssä on tärkeä. Tietenkin on työkaluja, jotka yhdistyvät luonnollisesti projektien rahoitukseen sekä puiteohjelma projektien että muiden rahoitusmallien mahdollisuuksien, kuten kansallisten rahoitusmahdollisuuksien. Tässä haluaisin viitata kysymykseen, jonka Roa Toji esitti. Kysymys oli siitä, kuinka tutkimuksen rahoitusta suunnitellaan jäsenmaissa ja minkälaisia aloitteita komissio tekee. Tässä meillä on käsillä kysymys, josta tullaan laajalti käsittelemään. Tästä kysymyksestä tullaan keskustelemaan paljon neuvoston kokouksessa, esimerkiksi syyskuussa – Tuolloin on neuvoston kokous Brysselissä ja tätä kysymystä tullaan siellä käsittelemään, sillä olemme varmoja siitä, että me tarvitsemme sellaisia työkaluja, jotka toisaalta tekevät mahdolliseksi käyttää yhteistä yhteisiä ohjelmia, yhteistä suunnittelua paremmin ja toisaalta tekevät mahdolliseksi vastata näihin globaaleihin haasteisiin, joita Rouva Toja mainitsi. Me voisimme käyttää näitä mahdollisuuksia niillä alueilla, jotka vastaavat tarpeita ja jotka myöskin vastaavat näihin globaaleisiin haasteisiin. Jäsenmaat varmastikin ovat kiinnostuneet. Ne ovat saaneet yhteisistä ohjelmista kokemusta ja jäsenmaat voivat myöskin hakea toisen tyyppisiä rahoitusmahdollisuuksia. Ja komissio tulee esittelemään tiettyjä ajatuksia, joissa se tuo esiin globaaleja haasteita ja komission arviointi ensimmäisestä aktiivisen ja terveen ikääntymisen ohjelmasta tulee olemaan ohjenuorana liittyen siihen, mitä meidän pitäisi tulla seuraavaksi, mitä meidän pitäisi kehittää ja kuinka näitä ohjelmia, joita on tunnistettu, innovaatiokumppanuus, työkaluiksi komission arvioinnissa voitaisiin kehittää esimerkiksi tällaisia voisivat olla maatalouspolitiikka. Joka tapauksessa tässä vaiheessa ilman näiden arviointien näiden ensimmäisten ohjelmien arviointien tuloksia, esimerkiksi aktiivisen ikääntymisen ohjelman arvioinnin tuloksia, on vaikea vielä arvioida, mikä komission lopullinen yhteenveto tulee olemaan. Puolan puheenjohtajuuskaudella tulemme tarjoamaan tukea ja tulemme tekemään mahdollisimman paljon, jotta voisimme parantaa toimintatapoja, synkronoida eurooppalaisia kansainvälisiä resursseja. Tässä on ollut melko paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä tulee innovaatiopolitiikkaan, esimerkiksi innovaatiotalouteen. Esimerkiksi professori Gerek ehdotti, että loisimme eurooppalaisen paneelin, joka käsittelisi kaikkia teorioita, jotka liitetään ilmastonmuutokseen ja arvioisi niitä. Tämä olisi yksi sellainen toimi, joka saattaisi tulla mahdollisuuksien mukaan mukaan tällaisen uuteen yhteiseen ohjelmaan muiden toimien lisäksi uuden energiapolitiikan puitteissa esimerkiksi innovatiivisen kumppanuuden myötä. Meidän pitäisi käsitellä näitä kysymyksiä, sillä eräät tieteelliset tutkimustiedot ovat sellaisia, että ne eivät ole läheskään täydellisiä ja se tiedetään. Ja tämän tyyppiset tutkimustulokset voivat aiheuttaa ongelmia, mitä tulee kehitykseen. Joka tapauksessa meidän päämäärämme on tarjota harmonisoitua taloudellista kehitystä, jotta pääsisimme kriisistä yli. Herra Marcinkevich myös esitti kysymyksen. Minä viittasin yksinkertaistamiseen jo aikaisemmin ja puhuin aikaisemmin jo siitä synergiasta, joka rakennerahastojen ja horisontaalisten ohjelmien välillä voisi olla. Joka tapauksessa tämä on tärkeää on tärkeää, että saadaan eräs tieto, nimittäin se, että meille eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri ja sen kehittäminen on erittäin tärkeää, sillä esimerkiksi meillä tulee olemaan ministerien välinen konferenssi. Ja tämän konferenssin aikana me pyrimme tunnistamaan suurimpia heikkouksia ja myöskin tunnistamaan vahvuusalueita, jotka ovat olemassa siinä järjestelmässä, joka on ollut toiminnassa. Emme halua siis näitä tunnistaa vain alueellisesti, vaan haluamme sellaista kehityspolitiikkaa, joka takaisi järkevää kehitystä ja myöskin alueiden tukemista, kun otetaan huomioon niiden vahvuudet ja tietyt olosuhteet, joissa ne ovat, ja infrastruktuuri, joka on jo olemassa, tai infrastruktuuri, jota ollaan rakentamassa lähitulevaisuudessa. Eli meidän pitäisi Euroopan unionin ja jäsenmaiden tasolla ja myöskin alueellisella tasolla koordinoida näitä toimia. Tämä on tärkeää, jotta emme toistaisi tiettyjä toimia tai tiettyä infrastruktuuria niin, että syntyisi päällekkäisyyttä. Ja sitten haluamme myöskin tehdä mahdolliseksi nuorille tiedemiehille osallistua kaikkiin näihin toimiin kaikissa jäsenmaissa. Ja meillä on, niin tiedän, että minun täytyy pian päättää puheenvuoroni. Me uskomme, että että tutkimusinfrastruktuurissa meillä on sellaista kokemusta, jonka pitäisi olla avoin nuorille tiedemiehille. Rauha Jordan siis myöskin tiedusteli, kuinka me tulemme arvioimaan tutkimuspotentiaalia, mitä me teemme työttömyydelle Euroopassa nuorten keskuudessa. On erilaisia arviointitapoja, mitä tulee tutkimuspotentiaaliin. Euroopassa ajatellaan, että ne eivät ole vielä täydellisiä. Me olemme toiveikkaita ja toivomme, että komissio tekee uudet arviointikriteerit tämän innovaatiotason arvioimiseksi ja sitten innovaatiotason sisällä meidän pitäisi pystyä tunnistamaan, missä tehokkuus sijaitsee, millä alueella kansallisten resurssien tehokkuus voisi tuoda eurooppalaista lisäarvoa, sillä yksi meidän prioriteeteistamme on se, että teemme tutkimuksesta parempaa niin, että loppupalvelu ja lopputuote voitaisiin tuoda markkinoille ja saattaa myyntiin. Tämä on osa sitä työtä, missä meidän pitää perustutkimuksen tutkimuspotentiaalia, innovaatiopotentiaalia arvioida. Sitten vielä pari sanaa liittyen työttömyyteen Euroopassa. Uskomme, että tämä on yksi kaikkein suurimmista haasteista, joita meillä on edessämme Euroopan unionissa. Haluaisin tässä jakaa muutamia henkilökohtaisia kokemuksia Puolasta. Puolassa me olemme käyttäneet rakennerahastoja niiden henkilöiden tukemiseen, jotka halusivat opiskella, nuorten tukemiseen, jotta he voisivat opiskella kovia tieteitä, teknisiä aloja, jotka tarjoavat töitä. Monissa maissa on paljon työttömyyttä, koska tarjotaan paljon sellaisia koulutuksia, jotka ovat mielenkiintoisia esimerkiksi yliopistotasolla, mutta jotka tekevät sitten valmistuneille vaikeaksi löytää töitä. Esimerkiksi ne, jotka opiskelevat opettajaksi, eivät kaikki sitten sijoitu kuitenkaan kouluihin, Puolassa rakennerahastoja on tuettu opiskelun tukemiseen ja organisoimiseen, esimerkiksi luonnontieteiden tukemiseen niin, että niistä valmistuvat voivat sitten löytää töitä. Kyseessä on se, että nämä nuoret ihmiset integroidaan eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, sillä me tarvitsemme uutta teknologiaa ja uutta asiantuntemusta ja ihmiset, jotka valmistuvat tällaisista opinnoista, ovat tarpeen. Ja toisaalta me myöskin arvioimme työmarkkinoiden tarpeita, työmarkkinoiden ja yrittäjien tarpeita. He usein sanovat, että he eivät enää halua yhtään enempää opettajia työmarkkinoille, esimerkiksi insinöörejä tai IT-alan asiantuntijoita tai energiakysymysten asiantuntijoita tarvittaisiin paljon enemmän. Ja minun pitäisi vielä vastata sitten kysymykseen, jonka herra Taireen esitti. Hän tiedusteli, kuinka PK-yritykset on otettu huomioon, ja minun täytyy sanoa, että ehkä en kiinnittänyt juurikaan huomiota tähän aluksi, mutta tämä on yksi suuremmista prioriteettialoista Puolan puheenjohtajuuskauden aikana, sillä me olemme hyvin tietoisia siitä, että ei vain pienten tutkimusryhmien osallistuminen, mutta myöskin mikroyritysten, eh, pienten juuri valmistuneiden ihmisten perustamien yritysten osallistuminen on tärkeää ja myöskin PK-yritysten osallistuminen ja osallistaminen. Tämä on se tapa, joka tulee tekemään mahdolliseksi toimia, kun meillä on oikeat työkalut. Tämä tulee tekemään mahdolliseksi todellakin kasvattaa taloutta ja luoda innovaatioita Euroopan unionissa. Nyt katson puheenjohtaja, joka alkaa olla hermostuneen näköinen. Olen puhunut liian kauan aikaa. Jos en nyt onnistunut vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, olen valmis vastaamaan niihin myöhemminkin. En ole vielä vastannut siihen, mitä Rova Kolarska Bobinska sanoi. Vastaan hyvin nopeasti. Tietenkin on paljon ajatuksia siitä, kuinka voisimme ratkaista ongelman, kun osa jäsenmaista osallistuu vähemmän ohjelmiin kuin toiset. Meillä on olemassa hyvät kriteerit ja me toivomme, että me pystymme epävirallisessa neuvoston kokouksessa saamaan aikaan joitakin johtopäätöksiä äh, tästä analyysistä, jota ollaan tekemässä eurooppalaisten rahoitusmahdollisuuksien käyttämisestä tutkimukseen ja toivomme, että näin saamme uusia ajatuksia ja ne perustuvat luotettavaan tietoon ja luotettavaan analyysiin. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne tänään ja äh, kiitoksia, että minulla oli mahdollisuus tavata teidät henkilökohtaisesti. Tämä on taka, taaksepäin ajassa palaamista. Olin tämän pöydän toisella puolella, olin parlamentin jäsen ja tämä on hyvin miellyttävä. Olin erittäin tyytyväinen, että pääsin tulemaan tänne pöydän toiselle puolelle puhumaan. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Tämä oli meillekin hieno tilaisuus. Kiitoksia, että olitte paikalla. Kiitoksia, että kerroitte näistä asioista. Mutta tapaamme vielä muutaman kerran tässä seuraavan puolen vuoden aikana. Meillä on täällä nyt niin paljon puhujia, että pyydän tätä anteeksi. Tämä oli hienoa. Kiitoksia ja hyvää puolivuotiskautta. Of course, of course. All okay? Hannah, we need some time. Oh, we are technical. Sometimes it's complicated. Meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe... No niin, hyvät kollegat, voisimme ehkä aloittaa alustukseksi pari sanaa. Me nyt hoidamme tekniikkaa kuntoon. Toivottavasti kaikki to- kohta toimii. Tänään ja huomenna meillä on paljon vieraita ja meillä täytyy hoitaa tämä niin, että kaikki ehditään hoitamaan ajoissa. Mutta on erittäin suuri ilo, sanon sen jo nyt, että kansainvälisen energia instituutin johtaja Tanaka on tullut paikalle. Haluaisin kiittää häntä valiokunnan nimissä. Mehän kaikki tiedämme, että näinä päivinä on hyvin paljon kysymyksiä, joihin täytyy löytää vastauksia. Ja tiedätte, että Euroopassakin keskustellaan tulevaisuuden energiasta ja siitä, mitä tehdään ydinvoimalle. Tämä energiahuolto kysymys on nyt arvioitavana. Ja nyt Japanin katastrofin jälkeen kaikki katsotaan nyt aivan uudessa valossa. Ja joskus tuntuu siltä, että meidän täytyy keskustella tästä, jotta voimme saada laivan kuvan. Eli ehkä te voitte auttaa meitä saamaan lisätietoja, kun itse teemme päätöksiä. Eli kiitoksia ja tervetuloa ja te saatte puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I'm very much... Kiitoksia. On mukavaa tulla takaisin tänne valiokuntaan kertomaan meidän analyysistämme kansainvälisessä energiaa äh, virastosta. Niin kuin tiedätte, niin meidän missiomme ja merkan organisaatiomme, joka toimii Pariisissa, niin keskittyy energiaan, turvallisuusfoorumiin ja Ja kaksi viikkoa sitten täydensimme tiedoilla tätä, tästä Libyan energiakastkoksen takia. Ja tietysti paljon keskustellaan siitä, mikä meidän strategiallisella tiedottelamme on, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja tietysti vastaan mielelläni kysymyksiin tässä yhteydessä, mutta tänäänhän puhumme siitä, mikä vaikutus oli Fukushiman onnettomuudella Japanissa. Ja niin kuin puheenjohtaja mainitsi, niin tämä tuhoisa katastrofi vaikutti merkittävästi koko energiasektorin ja erityisesti ydinvoiman tulevaisuuteen. Japanin kansalaisena minä olen, äh, tunnen suurta äh, vastuuta tästä tapahtuneesta, mutta samalla myöskin kiitän ja arvostan kovasti sitä tukea ja apua, jota on tullut kaikilta hallituksilta maailmasta tsunamin ja jäänjärjestyksen jälkeen, joka ei pelkästään vaikuttanut onnettomuuteen. Ja olemme parhaillaan rakentamassa jälleen maata ja monet ö, toiminnosta ovat palaamassa, joten olen hyvin vakuuttunut ja luottavainen sen suhteen, että Japani palautuu entiselleen onnettomuuden jälkeen. No, IEAssa me olemme tekemässä analyysiä tai skenaariota. Ja tämä on tietysti tärkeä tehtävä tämän strategisen katsauksen lisäksi, koska kun tiedetään markkinat, niin on tietysti hyvin vaikea arvioida sitä, että miten paljon energiaa tai öljyä tarvitaan ja minkä tyyppistä politiikkaa tarvitaan, minkälaisia sotuksia tai jäsenvaltioillemme ja muillekin suurille energiankuluttajille, jotka eivät välttämättä ole jäseniä. Joten mm, joka vuosi annetaan tällainen energiaennuste koko maailmaa varten ja tänä vuonnakin se tulee marraskuussa ja tämä matalan ydinvoiman tilanne tullaan huomioimaan siinä, mutta se, mitä minä tänään kerron, niin on vähän kuin ennakointia siitä, mitä tuossa mm, matalan ydinvoiman katsauksen osalta. No nykytilannehan se, että tietysti tällä hetkellä emme tiedä, mikä on todellinen äh, Fukushiman onnettomuuden syy. Meidän täytyy odottaa äh, koko tuota täydellistä analyysiä, joka saadaan AIEA-alta ja mm, Japanin hallitukselta sen suhteen, että mikä meni vikaan, riskiarviointiko voi tekniikka vai arkkitehtuuri vai mikä paljon mahdollisia vastauksia on, joten meidän pitää odottaa lopputuloksia. Mutta olen varma, että sitten kun vakautus on tapahtunut, niin sitten tulemme ottamaan opiksi ja tulemme eh, parantamaan tietopohjamme tästä ydinvoimalla Olemme eh, nähneet, että ydinvoima on myös tulevissa energiaportfoliossa tärkeässä osassa, mutta Fukushiman jälkeen on selvää, että muutamat maat Euroopassa ja muillakin alueilla niin ovat alkaneet miettimään uudestaan näitä turvakysymyksiä ydinvoiman osalta. Eli nykyiset tai aiemmat ennusteet ja skenaariot IES saattoivat olla vähän liian optimistisia, joten meidän täytyy arvioida uudelleen näitä katsauksia ja skenaarioita tämän onnettomuuden jälkeen. Uudet tekniikan kehitykset tulevat hidastumaan ja sitten saatetaankin paljon aikaisemmin ajaa alas näitä ydinvoimaloita kuin monissa, monissakin paikoin. Ja siksi tämä Saksan tilanteen arviointi ja muidenkin maiden tilanne, niin kuin esimerkiksi Sveitsissä, Italiassa ja muissa ollaan huolestuneita, niin meistä edelleenkin äh, silti monet äh, Euroopan maat ovat äh, silti sitoutuneita vielä. Ja ähm, sitten nämä uudet taloudet niin ovat edelleenkin hyvin sitoutuneita myös ydinvoimaloihin. Eli näkemykset vähän vaihtelevat ydinvoimasta. Mutta tässä vaiheessa, kun tehdään näitä ennusteita, niin olettamus on se, että ydinvoiman rakentaminen jatkuu ja sitten OECDssä tulevien voimaloiden rakentaminen tulee vähenemään, mutta suhteellisesti vähemmän uusissa talouksissa. Tällainen on siis olettamuksemme ja sitten mietimme, että mitä tämä skenaario sitten tarkoittaa koko maailman talouden suuntausten ja niiden kustannusten kannalta, erityisesti energiaturvallisuuden ja sähkön tuotannon kannalta ja energiayhdistelmän osalta ja mitä tämä erityisesti tarkoittaa, kun koetetaan torjua ilmastonmuutosta ja hiilidioksidipäästöjä. Eli tämä maailman energiakatsaus tänä vuonna ja ensi vuonna varsinkin, niin tulee sitten tarkastelemaan paljon tarkemmin maakohtaisesti näitä analyysejä ydinvoiman vähentämisestä. No, mikä on sitten meidän olettamuksemme? Jos kerran OECDn teo- kehittyneet taloudet yhtäkkiä nyt sitten vähentävät kapasiteettiaan niin, tai kapasiteetin laajentamista, niin ja OECD, muissa kuin OECD-maissa niin säilytetään ainakin osa voimaloista, niin sehän tarkoittaa sitä, että uusi kapasiteetin lisäys puolittuu tässä uuden politiikan skenaariossa. Eli sehän on sellainen skenaario, jossa on joka on sellainen skenaario, jossa on huomioitu alempi tavoitetaso kuin Kööpenhaminan sopimuksessa, koska on paljon vaikeampi päästä tähän kahden asteen tavoitteeseen. Eli tämä on tällainen uuden politiikan skenaario. skenaario. Uuden politiikan skenaariossa odotetaan, että 360 gigawattia tulee lisää kapasiteettia, sitä tullaan tarvitsemaan – ja se tullaan rakentamaan. Eli se tarkoittaa tietysti sitä, että jos huomioidaan myös vanhojen voimaloiden korvaaminen, mutta tässä alemman ydinenergian skenaariossa tämä olisi sitten vain puolet, eli 180 gigawattia uutta kapasiteettia. Tullaan siis rakentamaan tämän matalamman skenaarion mukaan. Eli tämä vaaleamman keltainen jana osoittaa sen, että tässä nettokapasiteetti pysyy suurin piirtein samoilla linjoilla. Ja sitten ydinenergian osuus energiayhdistelmästä laskee 14 prosentista noin 10 prosenttiin. No jos siis lähdetään liikkeelle tämän matalamman ydinvoimaskenaariosta, niin jos ajatellaan kauppaa, hintoja ja hiilidioksidipäästöjä, niin tämä olisi vaikutus sitten muihin polttoaineisiin. Tässä siis oletetaan, että tuo sähköntuotannon vähentynyt osuus sitten korvataan yhdellä kolmasosalla kaasulla ja yhdellä kolmasosalla sitten uusiutuvia energialähteitä, jos olotamme, että mm, jokainen näistä kolmesta polttoainemuodosta tuottaa yhden kolmasosan tästä korvattavasta osuudesta, niin silloin tarvitaan kivihiilen lisäystä 130 miljoonaa äh, tonnia. Eli se vastaa suurin piirtein Australian kivihiilituotantoa. Eli tässä tarvittaisiin ikään kuin toinen Australia vielä. Kaasun osalta tarvittaisiin noin 80 kuutiota kaasua, eli se suurin piirtein vastaa nykyistä Katarin ö, kaasun tuotantoa, eli tarvittaisiin toinen Katar. Ja uusiutuvien osalta tarvittaisiin noin 460 kilowattituntia, eli tarvittaisiin viisi kertaa Saksan uusiutuvan energian tuotanto. Siis eh, tarvittaisiin viisi kertaa Saksa. Eh, tämä olisi tämän skenaarion vaikutus, joka olisi siis tämän matalamman ydinvoiman eh, tapaus ja muiden energiantuotantoiden tarve. No tämä nostaisi kivihiilen, kaasun ja uusiutuvien energioiden hintaa. Tietysti jos tulee paljon tätä käyttöä, niin se noin suhteellisesti laskee sitä, mutta niiden käyttö on kuitenkin aika kallista. Eli tämä johtaisi siihen, että sähkön tuotannon hinta tai kustannukset tulevat olemaan korkeampia. Sitten tämä on meidän laskelmamme hiilidioksidipäästöistä. Tämä vaaleamman sininen jana äh, laskee uutta politiikkaskenaariota. Äh, Vakauttumista tapahtuu, mutta ei kuitenkaan ole nähtävissä laskua niin paljon kuin mitä tuossa kahden lämpöasteen skenaariossa. Ja tämän uuden politiikan skenaarion mukaisesti niin kivihiilen ja kaasun käytön takia tämä matalamman ydinvoiman skenaarion mukaisesti niin 0,5 gigatonnia lisääntyisi päästöt, eli 30 prosenttia enemmän energiatuotannosta. Eli 2008-2035. Eli hiilidioksidipäästön osalta tämä vähentyminen, kaksi, siis vähentäminen puolella 250 mennessä, niin tämä tavoite on kyllä hyvin, hyvin vaikea toteuttaa. Ja 235, niin jos ajatellaan myös hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, niin tästä teknologiasta tulee erittäin tärkeä, koska jos oletamme, että 2050, siis ei 2035, vaan 2050 niin jos halutaan päästä 50 prosentin äh, päästövähennykseen, niin äh, silloin 50 prosenttia mm, energiantuotannosta tulee tulla uusiutuvista ja puolet sitten taas ylivoimasta ja hiilidioksidin varastoinnista. Eli jos ylivoimaa ei käytetä, niin silloin hiilidioksidin varastoinnin tulee lisättyä aika räjähdysmäisesti. Ja miten sitten saadaan aikaiseksi sovelijat äh, hiili verot ynnä muut, niin nämä tulevat olemaan aika tärkeitä poliittisia keskusteluja sitten jatkossa. Sama koskee myöskin kasvua. Ja jos katsotaan nyt nykyanalyysiä Saksasta, niin Saksassa tehtiin tällainen kunnianhimoinen päätös siitä, että 2022 mennessä luovutaan ydinvoimasta ja jos näin siis käy, niin ensinnäkin sitten ensimmäiseksi Saksan tulee vähentää 10 prosenttia energian Ja sitten samalla pitäisi kuitenkin pitää talouskasvusta ja vähentää energian kulutusta, niin tämä on aikamoinen haaste jo itsessään, mutta tämän lisäksi sitten tämä musta osio, eli ydinvoima tältä katoaisi ja sitten eh, korvattaisiin 35 prosentilla mm, uusiutuvia, sekin aikamoinen haaste ja sitten ja vielä samalla sitten hiilidioksidipäästöjen osalta, niin Saksan pitäisi vähentää aika tavalla myös kivihiilen käyttöä ja samalla lisätä kaasun käyttöä, eli tätä sinistä osiota aika äh, radikaalisti, eli meidän laskelmien mukaisesti, niin pitäisi tuoda sitten 16 miljoonaa kuutiotonnia. Eli tässä Venäjä olisi aika merkittävässä roolissa, mutta sitten samalla se on koko kokomainen kysymys koko energiaturvallisuuden kannalta, ei pelkästään Saksassa, vaan koko Euroopassa, vaan tiedämme, että kaikki nämä kaupungit ovat kytkettyjä keskenään ja näin Euroopan energiapolitiikka olisi tärkeää, eli että turvallisuudenkin takia käytettäisiin enemmän uusiutuvia energialähteitä, niin nämä yhteiset Euroopan energiamarkkinat – ovat ehkä yksi tärkeimmistä käytännöistä, jota tulisi vahvistaa, mutta samalla niin yhden maan päätös, niin kuin tässä yhden maan ö, päätös, niin tulee vaikuttamaan koko tämän verkoston kautta kaikkiin maihin. Eli meidän näkemyksemme on tietysti Saksan suvereni maa, eli sen päätöksiä pitää tietysti kunnioittaa, mutta toisaalta tätä työskentelyä pitää hyvin koordinoida koko Euroopan yhteisössä. Sitten. Tässä sitten kuvataan sitä, miten tätä uutta kapasiteettia rakennetaan uudessa politiikkaskenaarissa. Eli nyt ensin 2020 mennessä uudet voimalat, niin näitä tulee tietysti enimmäkseen Kiinaan ja muihin kuin OECD-maihin, mutta 2020 jälkeen niin tämä sininen osio tässä nousee aika tavalla siitä syystä, että pitää korvata vanhat voimalat OECD-maissa. Eli jos halutaan pitää kiinni Eh, nykytasosta, niin edes tarvitaan isoja investointeja, mutta sitten alemman eh, energiaskeneossa niin tätä sinistä janaa voidaan puolittaa. Eli tämä sitten lisää paineita rakentaa ydinvoimaa muualle kuin OECD-maihin. Eli tämä myöskin tarkoittaa sitä, että, että nämä turvallisuuskysymykset ja Ähm, ja aseriisuntakysymykset tulevat äh, esille muualla kuin OECD-maissa, tai muuten ydinvoiman turvallisuutta ei voida taata. Ja sitten tämä on sellainen kaavio, jota käytämme, kun yritetään kuvata sitä, että mikä on sitten tämä kestävyyshaaste. Tässä tämä 450 skenaario on alimmainen, ja korkein ö, punainen viiva on tämä business as usual viiva. Ja alipana on siis tämä 450 skenaario, joka tarkoittaa sitä, että pidetään kiinni tästä kahden lämpöasteen noususta ja siitä, että vähennetään hiilidioksipäivä 50 prosenttia 2050 mennessä. Ja täällä sitten viisi, sinisellä on tämä uuden politiikan skenaario ja sitten tämä nykyisen politiikan skenaario punainen on korkeammalla. Eikä voida pysyttäytyä kahden lämpöasteen nousussa. Ja sitten tällainen Golden Age-skenaario oli siis sellainen, että käytetään paljon kaasua esimerkiksi liuskekivestä, Ja sitten kun kysyntä on niin paljon Kiinassa, niin tätä kaasua saatetaan käyttää paljon enemmän kuin mitä on uskottukaan. Eli koska kaasun skenaario olisi niin korkealla, niin se tarkoittaa se sitten päästön osalta sitä, että kun kaasu kuitenkin tuottaa näitä hiilidioksidipäästöjä, niin silloin mahdollisesti se on vähän vähemmän kuin tämä uuden politiikan skenaario, mutta kuitenkin kaukana tästä 450 skenaariosta. Eli jos halutaan siihen päästä, niin se tarvitaan kovasti investointeja eh, tehokkuuteen, uusiutuviin energioihin, biopolttoaineisiin. Ja jos ydinvoima ei ole tarjolla, niin sitten, eh, no ei se nyt ihan mahdollista ole, mutta taktisesti aika vaikeaa. Ja jopa eh, käytännössä lähestulkoon mahdollista, mahdotonta on päästä tähän 2050 tavoitteeseen. No, siis toisin sanoen, niin meidän skenaariossamme, niin kun ajatellaan energiaturvallisuutta, niin täytyy ottaa huomioon kaikki nämä mahdolliset energian lähteet yhdessä, analysoida sitä. Ei sitä energiaturvallisuutta voida taata Ydinvoima on tärkeä osa tätä yhdistelmää. Tietenkin kaikki turvallisuusnäkökohdat pitää ottaa huomioon. Täytyy ottaa uusiutuvat energialähteet, tehokkuus, hiilidioksidin varastointi ja talteenotto ja kaasu. Kaikki nämä vaihtoehdot pitää olla käytössä tai muuten turvallisuus ja kestävyys niin tulevaisuuden tasapuolisessa energiantuotannossa ei ole taattu. Ja toinen tärkeä viesti tässä on se, että energiahuolto, energiaturva ei koske vain yhtä maata, vaan kokonaista aluetta. Ja Euroopan malli on yksi parhaita malleja. Ja toivomme, että Eurooppa voisi näyttää, että te voitte omissa keskusteluissanne ja päätöksenteossanne näyttää, että tulevaisuuden energiaturvallisuus voidaan taata hyvällä verkostoitumisella hyvillä jakeluverkoilla tasapainoisella eri e, energialähteiden käytöllä ja sitten samalla voitte puhua yhdellä äänellä tuottajille. Ja tämä on ehkä tärkein suositus meiltä Euroopalle. Kiitoksia. Tanaka, herzlichen Dank für diese... Kiitoksia Tanaka tästä selkeästä analyysistä. No nyt täytyy varmaan sitten käyttää tämä aika lisäkysymyksiin. Karvaajo ensin, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Tanaka tästä selkeästä esityksestä. Yksi kysymys, joka liittyy teknologiseen suunnitelmaan, joka oli tämän skenaarion pohjana. Te puhuitte hiilidioksidin talteenottotekniikasta – ja tämä vuonna 2050 vastaisi noin puolesta tuotannosta. Sitten muut teknologiat ja miten teknologia tulee kehittymään. Jos haluamme torjua ilmastonmuutosta ilman ydinvoimaa, meidän pitää olla läpimurto tekniikassa, muuten emme pääse näihin kahteen tavoitteeseen. Eli voisitko selittää tätä vielä hiukan? Vielleicht Herr Tanaka sollte Sie sofort antworten, weil es Niin ehkä Tanaka vastaa tähän heti, koska muut kysymykset ovat varmaan erilaisia. Thank you very much. Kiitoksia. Niin, me katsomme, että hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on yksi avainteknologioita. Meidän täytyy vielä nähdä demonstraatioita ja pilottihankkeita, jotta voidaan osoittaa, että talteenotto ja varastointi on jo nyt saatavilla ja että sillä voidaan turvallisesti säilyttää hiilidioksidia. Ja meidän täytyy miettiä, missä olosuhteissa tämä on mahdollista. Hiilidioksidin hinnat esimerkiksi 50-70 dollaria per tonni, silloin tätä teknologiaa ei voi soveltaa. Eli tämä on yksi ala, joilla täytyy ponnistella, mutta on muitakin teknologioita, joita tarvitaan, jotta tämä energiateknologia vallankumous tapahtuu. Ydinvoima on yksi, ja sitten tuulivoima on jo käytössä pitkälti, mutta tarvitaan aurinkovoimaa, tarvitaan yhä enemmän tämän teknologian kehittämistä ja tarvitaan muuta teknologiaa, maalämpöä. Näitä voidaan käyttää uudella innovatiivisella tavalla. Ja me katsomme, että myöskin on tärkeää, että kuluttajan puolella teknologia on myöskin kunnossa. Näin voidaan vähentää esimerkiksi liikenteen päästöjä, esimerkiksi sähköajoneuvojen avulla. Tällä tavalla voidaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Meillä pitää myöskin olla älyverkkoteknologiaa. Uusiutuvat energialähteet, niin niiden hinnat heilahtelevat. Ja tämä on. Ja sitten kysyntäpuolella pitää muistaa että informaatioteknologiaan liittyy hyvin paljon kehitystä energia-alalla. Ja sitten tämä varastointiteknologia. Tietysti hydropooling on yksi tällainen teknologia, mutta sitten on akkuteknologiat, äh, teknologioita tai sitten tämä superjohtavuus – on hyvin paljon varastointiteknologioita, joita voitaisiin yhdistää älyverkkoihin. Ja silloin on hyvin paljon vapautta ja joustavuutta sähkömarkkinoilla. Hassi. Sitten Hassi. Ehkä nyt otamme pari kysymystä yhtä aikaa. Äh, Mr. Chairman. Kiitoksia paljon herra puheenjohtaja. Lähes viimeisimpiä huomioita, joita herra Tanaka teki, oli tämän 450 ppm skenaario se, että se oli lähellä mahdotonta. Haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on liittyen siihen, mitä voisimme tehdä, jotta tämä olisi mahdollista. Kiitos. We don't think it is... Niin, hyvä kysymys. Ei se ole mahdotonta. Käytännössä tämä on mahdotonta, mutta Tähän liittyy paljon kustannuksia ja investointeja, jotta tämä toimisi. Ilmastoneuvottelijoiden on tehtävä työtään paljon ponnekkaammin. Eli tämä tarkoittaa, että meillä pitää olla alhaalta ylöspäin lähestymistapa, eikä ylhäältä alaspäin kun mietitään tavoitteita, ja jaetaan ne kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Se on yksi tapa tietysti edetä, mutta kun ajatellaan Kiinaa, Yhdysvaltojen politiikkaa, ikävä kyllä ylhäältä alas lähestymistapa ei välttämättä toimi ainakaan tällä hetkellä. Eli nyt me ehdotamme, että käytetään alhaalta ylöspäin lähestymistapaa, koska nämä teknologiat. Jos tämä teknologia saadaan onnistumaan, se toimii vuosikymmeniä. Eli hiilidioksidipäästöjen suuntausta ei voida muuttaa, ellei meillä ole tähän liittyviä erityistoimia, esimerkiksi valmiutta talteenottaa ja varastoida hiilidioksidia. Näin voitaisiin hyödyntää tätä teknologiaa, kun se on kunnolla kaupallisessa käytössä. Eli näin täytyy toimia, koska muuten meillä on suuria ongelmia päästäksemme tähän 450 tavoitteeseen. Sitten energiaturvallisuuskäsite. Kiina on hyvin vakavissaan kaasukäytön lisäämisestä, koska he tietävät, että öljyä ei ole ikuisesti ja hiilikin loppuu pian, joten kaasua täytyy käyttää. Se on ympäristöystävällinen, mutta myöskin turvallinen. Eli Kiinassa otetaan käyttöön nyt energiatehokkuustoimia, koska siellä ei voida käyttää hiiltä tai öljyä entiseen malliin hinnat nousevat huomattavasti, mikäli Kiina jatkaa näin. Eli itsensä takia ja energiaturvallisuuden nimissä Kiinan täytyy tehdä hyvin paljon sisäisesti, joten Kiinaa tulee kannustaa näihin sisäisiin toimiin, joten jos toimimme näin energiaturvallisuuden nimissä, voimme saada aikaan kestävyyttä, tai ainakin voimme ylläpitää matkaamme kohti vuotta 2050. Eli tämä nyt on ehkä tärkein asia pitää mielessä tällä hetkellä. Campos. Sitten Koreeri Campos. obrigado, Dr. Tanaka. Foi uma excelente lição e que nos... Eh, niin, esityksen oli aivan erinomainen ja se auttaa tässä ajatusprosessissa. Pari kysymystä. Ensinnäkin viimeisin kalvonne, niin siinä oli eh, eroteltu siis nämä äm, skenaariot 220 ja 2050. Ja sitten ä, eh, siinä katsottiin, että ydinvoima lisääntyi Kiinassa 2020 mennessä ja sen jälkeen ydinvoiman määrä väheni. Ja ähm, se, mitä tuossa kuvailitte, niin selittää hyvin juuri sitä, että minkä takia ydinvoiman käyttö vähenee. Mutta minun kysymykseni liittyy näihin muihin kuin OECD-maihin. Tuleeko siellä tapahtumaan samanlainen lasku? koska mm, jos sovelletaan tuota logiikkaa, jota käytitte tuohon viimeiseen kysymykseen, niin eikö ole silloin totta, että OECD-maat alkavat itse asiassa ajattelemaan niin kuin Kiina, että meidän täytyy muuttaa mm, tapaamme suhtautua energiaan tai käyttää muita energian lähteitä. Ja jos tosiaankin katsotaan noita ennusteita 2020 jälkeen, niin silloin tämä tilanne näyttää aika katastrofiselta. Eli äh, muuttavatko OECD-maansa äh, ajatustapansa verrattuna Kiinaan? Ja sitten te pahoittelitte sitä, että ydinenergia ei ole jo modernisoitu aikaa sitten ja hankittu uusia voimaloita vanheen sijaan. Ja tietysti me kaikki näemme tämän, että monet maat ovat ikään kuin menettäneet inhimillistä pääomaansa ydinvoiman osalta, koska ydinvoimaan ei ole investoitu. Ja meillä EU-sahan on käytössä tällainen läheisyysperiaate ja se tarkoittaa sitä, että ydinvoiman osalta ei ole läheisyysperiaatetta, koska silloin kun investoidaan ydinvoimaan, niin se itse asiassa sitten suoraan pätevirtaa muihin maihin, joten toissijaisuusperiaatteen tai läheisyysperiaatteen noudattaminen on hyvin vaikea. Eli voimmeko jotenkin kirjaa tässä näissä investoinnissa, joita tarvitaan ydinvoimaan, myös inhimillisen pääoman osalta. Investoidaanko Euroopassa tarpeeksi tähän alaan? Äh, Tämä oli taas hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys. Ensiksikin se, mitä minä näytin tässä toista, viimeistä edeltävässä diassa on lisäkapasiteetti, eli Kiina jatkaa kasvua, mutta kasvun nopeus hidastuu. Me tiedämme, että Kiinan talous nousee ja se, sen nousun vaiht- vauhti hidastuu. Eli hitaasti vuodesta 20 äh, vuoteen 50, 35 äh, tämä ydinvoiman käytön kasvu hidastuu. Eli kun tarkastelemme tätä, itse asiassa kyseessä on lisäys. Kokonaiskapasiteetti tulee jatkossakin nousemaan Kiinassa. Kun ajatellaan OECD-maita, tämä kaavio näyttää, että niiden osuuden pitää nousta hyvin suuresti. Me olemme sitä mieltä, että vaikka tämän todennäköisen skenaarion tai uuden politiikan skenaarion tilan säilyttäminen olisi taso, me emme pysty talouskasvua ja muuta takaamaan, ellei suurta kasvua tapahdu. Tätä kaavio siis tarkoitti. Tämän sinisen osan tässä tulee olemaan paljon matalampi, aivan kuten Kiinassakin, sillä on äh, tässä oletus, että vähän ydinvoiman skenaarion tapauksessa OECD-maiden kasvu tässä pienenee. Sitten toinen kysymys, kyllä, ydinvoima on vuosia jo ollut käsillä, mutta kovinkaan paljon uudistusta ei ole tapahtunut. Yksinkertaisesti ydinvoimaloiden käyttöjien kasvattaminen on ollut se toimi, johon on ryhdytty tähän mennessä. Eli uuden ydinvoiman rakentaminen on hyvin tärkeä kehitysaskel, sillä uudet voimalat, joiden koko on suurempi, joiden teknologia on uudenaikaisempaa ja turvallisempaa, niitä voitaisiin käyttää ja me voisimme rakentamalla ja investoimalla näihin uusiin voimaloihin parantaa turvallisuutta. Ja ilman investointeja tätä ei kuitenkaan varmasti tapahdu ilman investointeja mikään teknologia ei pääse siihen, että kaikkein uusinta, kaikkein parasta teknologiaa toteutettaisiin. Meidän analyysimme mukaan kyllä tämän tyyppiset innovaatiot tai läpimurrot, niitä tapahtuu Kiinassa, sillä Kiina kasvaa niin nopeasti, että voimalat, tuuli- tai aurinkovoimalat tyydyttävät sitä tarvetta, jota Kiinassa on vuodesta 2020 vuoteen 35. Lähes yksi neljästä tai yksi viidestä tällaista uudistuksesta tulee tapahtumaan Kiinassa ja Kiina tulee olemaan teknologian edelläkävijä ja innovointien lähde sillä siellä on niin paljon kysyntää. Eli OECD tai eurooppalaiset maat, kuinka ne voisivat sitten kilpailla tällaisen maan kanssa ja vastata tähän vaaste- haasteeseen ilman uusia innovointeja ja uusia investointeja. Tämä on hyvin vaikeaa, kuten juuri sanoin. Tietenkin yritykset investoivat Kiinaan ja teknologiaan, mutta samaan aikaan se, että säilyttäisimme teknologisen tason alueella tässä tarvitaan investointeja uuteen teknologiaan, uuteen energiateknologiaan. Se on hyvin tärkeää. Monessa maassa Euroopassa on sitouduttu uusiutuviin energialähteisiin erittäin vahvasti ja tämä on yksi toimintatapa. Monet eurooppalaiset sähköyhtiöt ovat johtajia uudistuvan energian käytön alalla ja tämän tyyppinen sitoumus on yksi tapa saada vallankumous aikaan, mutta me ajattelemme, että ydinvoiman pitäisi olla osa tätä. Me tarvitsemme kaikki vaihtoehdot käyttöömme. Emme tiedä, mikä teknologia tulee voittamaan lopussa. Nykyisin ydinvoima on hyvin suurten paineiden alla ja sitä arvioidaan uudestaan, jotta me voisimme tehdä siitä jotta me voisimme saada aikaan tulevaisuudessa kestävät ja turvalliset energiamarkkinat, meidän täytyy investoida kaikkiin vaihtoehtoihin. Tarvitsemme kaikkia vaihtoehtoja. Sitten Vidal Quadras. Yes, thank you very much, Mr. Tanaka. For... Kiitoksia Tanaka tästä tiiviistä ja valaisevasta esityksestä. Kuten tiedätte, muistutitte meille, että Fukushiman onnettomuus on ajanut tietyt eurooppalaiset hallitukset sekä EU:ssa, kuten Saksassa, tai EUn ulkopuolella, esimerkiksi Sveitsissä, on dramaattisesti tehty muutoksia energiapolitiikkaan ja ydinvoimasuunnitelmiin. Ne ovat muuttuneet Aluksi tarkoituksena oli rakentaa uusia laitoksia tai laajentaa vanhoja, ja nyt niitä ollaan poistamassa käytöstä. Tähän liittyen kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämän tyyppiset muutokset politiikassa, tapahtuuko näitä muutoksia myöskin muissa suurissa valtioissa, kuten Kiinassa, Intiassa tai Yhdysvalloissa – mikä on teidän näkemyksenne, mitä tietoja teillä on. Eli jatkavatko he saman tyylin kuin ennen onnettomuutta vai eivät. Sitten toinen kysymys. Nyt politiikka, jos jätetään sivuun, te ette tietenkään arvioi täällä. No teillä varmaan on henkilökohtainen näkemys tästä, mutta teidän ei tarvitse täällä esittää poliittisia kantoja. Mutta ihan teknisesti puhuttuna, tai järkevän termein, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, hyöty, kustannusanalyysit ja energiakäytön teho, tehostaminen. Teknisesti sanoisitteko, että nämä päätökset ovat olleet oikeita? Kiitos. It is very political question and it is very difficult to... Tämä on poliittinen kysymys ja siihen on teknisesti vaikea vastata. Mutta toisaalta niin kyllä, ydinvoimahan on hyvin pitkälti valitettavasti poliittinen kysymys ja poliittista arviota tarvitaan eri maissa ja eri alueilla. Ensimmäinen kysymykseni koski sitä, että mikä maa tekee mitäkin, niin tietysti Euroopassa ja Tietenkin Saksassa ja Sveitsissä ja Italiassa on harkittu siis ydinvoimasta lopumista, mutta toisaalta on selvää, että Ranska pitää kiinni ydinvoimasta hyvin tiukasti Ruotsi, Suomi, yhdistynyt kuningaskuntakin edelleen kannattavat ydinvoimaa ja Itä-Euroopan maissa niin selvästi ydinvoima on hyvin tärkeä vaihtoehto turvakysymys Venäjän suhteen, eli Euroopassakin on erilaisia näkemyksiä ja tietysti ja Kiinas edelleen jatketaan kyllä ydinvoiman rakentamista. Sama juttu Intiassa, Korea, on myöskin ydinvoimamaa. Turkki myös jatkaa, samoin Etelä-Afrikka. Siellä edelleenkin pidetään kiinni tästä ydinvoimavaihtoehdosta. USA on mielenkiintoinen tapaus. Meistä vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat eh, mahdollisesti, Yhdysvallassa mahdollisesti uuden ydinvoiman rakentaminen on vaikeaa, mutta sekin, että pidetään kiinni nyky voimalla tilanteesta, niin on välttämätöntä talouden ja talouskasvun kannalta. Eli kaiken kaikkiaan uskomme, että yksittäiset maat tietysti tekevät omat itsenäiset päätöksensä ydinvoimasta poliittisesti tai teknisesti, mutta me katsomme, että ydinvoima on maaryhmille välttämätön päätös ja siksi EU on, toimii viisasti, kun se pitää kiinni erilaisista politiikoista eri maissa. Eli jotkut haluavat ydinvoimaa, toiset ei, mutta kaiken kaikkiaan EU-ssa on, ovat käytössä erilaiset vaihtoehdot. Eli tämä on varsin fiksu tapa pitää kiinni tästä ydinvoiman vaihtoehdosta. Ja tietysti poliittisesti kysymys on vaikea, mutta teknisesti niin mitä tästä nyt tällaisesta päätöksestä voidaan sanoa, niin on se, että jos yksityissektori investoi valtavasti rahaa pitkällä aikavälillä, niin se, että sitten hallitus vaihtaa, muuttaa mieltään jatkuvasti, kun hallitukset vaihtuvat, niin se antaa kyllä aivan vääränlaisen viestin. Ei pelkästään ydinvoiman osalta, vaan ihan sama koskee uusiutuvaa energiaa. Että jos vähän väliä muutetaan tätä kantaa, niin kukaan ei ryhdy investoimaan investointeihin, eli ennustettavuus ja vakaus hallitikan politiikoissa on tärkeää energiapolitiikan kannalta. Danke, Frau Koloska-Bubinska. Kiitoksia, Koloska-Bubinska. Eh. Kiitoksia. Jos menemme tähän skenaariossa kaasua käytetään enemmän, tuleeko meistä yhä riippuvaisempia Venäjästä? Ja Tämä huomioon ottaen, mitä mieltä te olette liuskekaasusta, sillä keskustelu, väittely alkaa ja siitä tulee hyvin kuuma. Uskon, että molemmista näistä asioista keskustellaan syksyllä parlamentissa. Toinen kysymykseni on se, että te me mainitsitte Euroopan energiapolitiikan ja kehuitte sitä ja sanoitte, että Saksan päätös luopua ydinvoimasta tulee vaikuttamaan hyvin suuresti Euroopan energiapolitiikkaan. Uskotteko te, että meidän että Saksan olisi pitänyt ö, tässä neuvotella muiden maiden kanssa? Kiitos. Chancellor, I cannot answer the second question. No en ole liittokansleri tähän toiseen kysymykseen, osaa vastata. Mutta komission jäsen Oettinger ihan selkeästi totesi, että Saksan päätöksestä pitää keskustella EU:ssa. Eli olisi ollut hyvä keskustella tästä etukäteen, mutta no, nyt jälkikäteen Euroopassa täytyy keskustella Saksan politiikasta, koska se vaikuttaa kaikkiin muihin Euroopan maihin, erityisesti naapurivaltioihin. Naapurivaltioiden kannalta tämä on joskus mahdollisuus. Silloin voi myydä kallista sak- sähköä Saksaan, mikäli sitä tarvitaan. Eli sähköyhtiöt Saksan ympäristöalueilla saattavat olla hyvinkin tyytyväisiä tähän Saksan päätökseen. Mutta kuluttajien on maksettava enemmän, ei pelkästään Saksassa, vaan muissakin maissa, koska väärinkäytöksiä tapahtuu. Eli se vaikuttaa koko Eurooppaan, ja siksi tästä pitää keskustella parlamentissa komissiota, mutta kuitenkin koko Euroopan laajuisesti. Sitten liuskekaasu. No se on toinen tärkeä asia, josta en nyt puhunut vielä, mutta hiljattain olemme julkistaneet ilmaisun, jossa puhutaan nyt tulevaisuuden energiakysymyksistä. Olemmeko menossa kulta-ajalle, eli onko liuskekaasu turvallista? No sitten jos liuskekaasua ei ole runsaasti saatavilla, niin ongelma on se, että sitten – Olemme hyvin riippuvaisia perinteisestä kaasusta, esimerkiksi Algeriasta, Katarista, Iranista, Venäjästä. Eli liuskekaasu tai tämmöinen epätavallinen kaasu nyt laittaa kaasun geopolitiikan uusiksi. Eli kyseessä on strateginen kysymys. Se, että liuskekaatua saadaan käyttöön. Näistä asioista on keskusteltu Ranskassa ja Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa. Ja tässä julkaisussa no, voitte ladata ilmaiseksi tietoja muuten. Eli tämä vetyteknologia on osa tätä liuskekaasun kehitystä, mutta Tätä teknologiaa on käytetty jo 60 vuotta öljynporauksessa, eli se ei ole mitään uutta. Mutta kun ajatellaan horisontaalista porausta, sitä käytetään nyt luiske, liuskekaasun osalta. Mutta tämä teknologia itsessään ei välttämättä ole vaarallista, mutta Yhdysvalloissa kaasua louhitaan hyvin lähellä asuinalueita – ja joskus porauksia on tehty huolimattomasti ja se on aiheuttanut ongelmia. No, teknisesti tämä voidaan ratkaista ja säädöksiin pitää liittää uusia asioita liittyen teknologiaan, kemikaaleihin ja niin edelleen. Ja jos säännöt ovat kunnossa, niin sitten tämä ongelma voidaan ratkaista mutta kustannukset ovat varmaan hiukan korkeammat kuin tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Siinä mielessä liuskekaasu on varmaan nyt asia, joka tulee muuttamaan tilannetta. Puolassa on hyvin paljon potentiaalia tällä alalla. Ranskassa myös, Kiinassa, Australiassa, Indonesiassa. Eli tämä saattaa aiheuttaa suuria muutoksia kaasun geopoliittiseen tilanteeseen. Monsieur Audi. Audi. vraiment merci. Euh. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia herra Tanaka siitä, että olette täällä tänään. Minulla on kaksi kysymystä. Olemme lukeneet lehdistä, että kehitys erityisesti ydinvoimaloiden sulkemisen suhteen Euroopassa ähm, on sellainen, että nyt kuivuuden aikana me voisimme joutua valtavaan energian puutokseen tai puutteeseen Euroopassa. Mikä teidän mielipiteenne tästä on? Sen toisekseen, vielä tulee ydinvoimaloiden purkamiseen, meillä on tietyissä jäsenmaissa velvollisuus ydinvoimaloille varautua niiden purkamiseen. Eikö meidän pitäisi kehityksen tutkimuksen alalla ja Eurotomin puitteissa käyttää tähän varoja ja mahdollisuuksia tutkia ydinvoimaloiden purkamista, uusia teknologisia ratkaisuja, sillä seuraavien sadan vuoden aikana meidän tulee kuitenkin purkaa ydinvoimaloita. Eli mikä teidän tieteellinen mielipiteenne on tästä? Kiitoksia. Thank you very much. Um, the first question about uh, yes, if Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. Niin, jos ydinvoima ei ole saatavilla, niin sitten muut riskit tai toimituksen häiriöt aiheuttavat enemmän ongelmia Euroopassa. Verkoston kautta tämä saattaa levitä alueelta toiselle, tämä ongelma. Eli jos ydinvoimaa on saatavilla vähemmän, Silloin esimerkiksi kaasutoimitus Ukrainan kautta vaikuttaa Euroopan markkinoille huomattavasti enemmän. Eli jos on kuivuutta esimerkiksi, niin sitten ongelmia kyllä tulee, jos ydinvoima ei ole saatavilla. Eli kaikki vaihtoehdot on pidettävä mielessä ei vain yhdessä maassa, vaan kokonaisella alueella. Niin tässä on haasteita ydinvoimaalalle ja tähän menee aikaa, mutta käsittääkseni, siis minähän en ole mikään insinööri, mutta on jo olemassa teknologiaa, käytöstä poistamista on jo tehty tiettyillä ydinvoimaloilla, eli tämä nyt ei ole mikään suurempi ongelma, jos ajatellaan näiden laitosten käytöstä poistua, poistamista. Turvallisuuskysymykset ovat tietysti kaikille tärkeitä, eli meidän täytyy huolellisesti miettiä ja käyttää tämänlaista teknologiaa. Se on aivan selvää. Mutta käytöstä poistoteknologia itsessään ehkä ei kuitenkaan ole ongelmallinen. Se on minun näkemykseni. Frau Jordan Sisli. Thank you, Mr. Tanaka. Tanaka, I would like to... Kiitos, herra Tanaka. Haluaisin parata tuohon kollegani kysymykseen. Saksan päätöshän perustui eettisiin syihin. Siellä perustettiin tällainen eettinen lautakunta ja sen päätöksen pohjautu, niin sitten laadittiin tämä ydinvoimasta luopumisohjelma. Tämähän on ihan uusi tilanne energiapolitiikassa, koska tähän saakka tekniikka on ollut ensisijaista. Ja nyt haluaisin tiedustella teiltä, että mitä mieltä olette tästä uudesta paradigmasta? Miten se tulee vaikuttamaan maailmaan? Thank you very much for the very... Kiitoksia tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä. Mitä mieltä minä olen päätösten et eettisyydestä. Etiikka on yksi hyvin tärkeä tapa valita elämän tapa ja olen hyvin paljon sen kannalla, että meidän täytyy nojata etiikkaan, kun päätämme monista asioista. Mutta onko sitten ydinvoima eettinen kysymys? Minulla on hiukan epäilyksiä siitä, pitäisikö tätä teknologiaa tuomita eettisin periaatteen vai ei. Kaikkia teknologiaa pitää tietenkin arvioida eettisesti, mutta minä pohdin sitä, miksi ydinvoima on niin politisoitunut kysymys, miksi etiikka liittyy siihen niin vahvasti paljon enemmän kuin muihin teknologioihin. En tiedä, miksi tämä on näin. Olen kyllä sitä mieltä, että Fukushiman jälkeen olemme siirtymässä uuteen paradigmaan tai uuteen tapaan ajatella ja minä myönnän, että näin on tapahtumassa, mutta samaan aikaan minä en ole tiedemies, olen kauppatieteilijä, mutta olen energiapolitiikkaa hoitanut ja minä pohdin, miksi me emme voi olla hiukan pragmaattisempia, käytännöllisempiä, realistisempia, teknisempiä, mitä tulee energiapolitiikkaan kokonaisuudessaan, sillä muutoin, kuten sanoin jo aikaisempaan kysymykseen vastatessani, liiallinen politisointi estää kaupallisia investointeja. Kukaan ei investoi valtavia summia rahaa, jos politiikka politiikka muuttuu yhdestä laidasta toiseen laitaan. Me toivomme, että päätökset olisivat pysyviä. Ei on hyvä päätös, jos sen suvereeni valtio tekee, tietenkin, mutta sitä ei pidä sitten muuttaa jatkuvasti, sillä muutoin on hyvin vaikea saada liikkeelle tarvittavia resursseja teknologian äh, kehittämiseen ja tässä mielessä energian tuotannon takaamiseen. Ehkä vielä yksi jälkikysymys. Jordan Sigelt jo mainitsi yhden suuren valtion, mutta haluaisin jatkaa nyt näitä hypoteeseja. On ihmisiä myöskin minun maassani, jotka katsovat, että tämä saattaa johtaa siihen, että muut maat seuraavat perässä. Te sanoitte, että te ette pidä tätä todennäköisenä. No, minä olen varma, että näin ei käy. Mutta miten kävisi, jos Euroopassa monet tai lähes kaikki valtiot noudattaisivat tätä esimerkkiä? Miten se vaikuttaisi energiaturvallisuuteen, hintoihin ja hiilidioksidipäästöihin? Tämän haluaisin tietää, eli tämä vaihtoehtoinen kehitys ja sen mahdolliset vaikutukset. That is very interesting. Uh, No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, puheenjohtaja. Jos monet maat alkavat luopua ydinvoimasta Saksan tavoin, silloin Eurooppa menettäisi tämän ydinvoimamahdollisuuden. Tämä Saksan tapaus. Eurooppa olisi hyvin riippuvainen uusiutuvista energialähteistä – ja uusiutuva energia on kalliimpaa ja heilahtelevaisempaa. Eli tämä pitäisi yhdistää suurempiin investointeihin verkoston osalta. Ja myöskin täytyy investoida paljon enemmän kaasuun. Ja kaasua pitäisi tuoda ei pelkästään Venäjältä, vaan myöskin esimerkiksi Pohjois-Afrikasta ja tietysti lähi -idästä. Eli jos Eurooppa lähtisi seuraamaan Saksaa, niin silloin Eurooppa olisi paljon riippuvaisempi ulkomaalaisesta kaasusta ja hiilestä, ja se olisi hyvin suuri haaste tai riski Euroopan energiaturvallisuudelle. No tietysti tämä voidaan välttää Koska toinen tärkeä asia on, että jos käytöstapointi tapahtuu niin nopeasti, että uusiutuva teknologia ei ehdi markkinoille riittävän nopeasti, niin jossain vaiheessa tämä aukko pitää kuraa umpeen. Saksa tähän pystyy, koska muut Euroopan maat ylläpitävät ydinvoimaa. Eli jos ongelmia esiintyy, Saksa voi luottaa esimerkiksi Ranskan ydinvoimaan tai Tsekin tasavallan tai Puolan hiilivoimaan. Mutta jos kaikki maat siirtyvät samaan suuntaan, niin sitten häiriöiden riski kasvaa. Eli jos näin käy, se vähentäisi turvallisuutta ja silloin sähkön hinta saattaa nousta huomattavasti – Ja myöskin hiilidioksidipäästöt tällöin lisääntyisivät hiilen käytön lisääntymisen muota, myötä. Eli silloin Euroopan tavoitteet päästöjen vähentämisen suhteen ja muut Kööpenhaminan kokous ja muu, ne eivät toteutuisi. Ich bedanke mich. Ich habe keine... Kiitoksia. Muita kysymyksiä ei enää ole. Niitä oli paljon ja te kiitettävästi vastasitte niihin välittömästi. Ja tämä oli hienoa keskustelua. Onneksi tämä ehditti vielä hoitamaan ennen kesälomaa. Tämä oli teille suuri vaiva, mutta meille kaikille tämä oli rikastuttava kokemus. On ikävää, että tällaisia keskusteluita käydään, kun kaikki eivät ole paikalle, koska tästä voisi olla apua, kun seuraavaksi joudumme tekemään vaikeita päätöksiä. Ja sitten lopuksi vielä henkilökohtainen huomio. Ensi viikolla tapaan Merkelin ja ehdotan hänelle, niin kuin sanoitte, että meidän pitäisi kirjoittaa kiitoskirja muille eurooppalaisille maille, koska heidän politiikkansa ansiosta Saksa on pystynyt tekemään tämän päätöksen. Eli ehkä tällä tavalla voidaan edetä. No tämä nyt oli pikku vitsi tässä lopuksi, mutta kiitoksia herra Tanaka. Tämä oli hieno tapaus, että saimme jälleen keskustella kanssanne ja kaikkea hyvää. Okay, sind die anderen schon da? Ja? Okay, we can start, please. No niin, sitten jatkamme. Seuraava kohta. Hello, welcome. Yeah. Oh, yeah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 Okei, okay, ladies and gentlemen. Wir machen weiter. And... No niin, sitten jatkamme. Ei nyt hukata aikaa. Eli yritämme nyt nopeasti edetä. Seuraava kohta esityslistalla. Valiokunnassa käytiin keskustelua, koska monet kollegat katsoivat, että meidän pitäisi kutsua tänne joku yhteisestä tutkimuskeskuksesta kertomaan vähän Japanin maanjäristyksestä. Ajattelin, että kaikki olisivat täällä paikalla, koska tämä oli niin mielenkiintoinen kysymys. Mutta siitä huolimatta toivotan nyt Magnoelin ja Giovanni Di Santin tervetulleiksi yhteisestä tutkimuskeskuksesta, eikä nyt pitkiä alustuksia. Te saatte puheenvuoron ja nyt mielenkiinnolla odottelemme, mitä teillä on kerrottavana. Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh, so... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen JSN-instituutin puheenjohtaja ja me olemme tehneet turvallisuusanalyysejä. Tiedätte, että me olemme siis tarkastelleet tätä ainutta vielä meille kuuluvaa ydinreaktoria, joka on Alankomaissa. Olemme tehneet tämän viime vuonna ja minä olen tämän Task Forcein vastuuhenkilönä. Olemme tehneet myöskin sitten Fukushiman tapahtumien jälkeen analyysin. varoso komission edustajana loi tämän työryhmän voisimme jakaa esityksemme kahteen osaan. Ensimmäisen osan esittää Mark Noel kollegani. Hän on tämän projektin analyysin vastaava Jersen vastuuhenkilö. Mitä tulee viime kuukausina tehtyihin arviointeihin ydinvoiman turvallisuuteen liittyen. Tämän jälkeen minä annan näihin stressitesteihin liittyen tarkempaa tietoa näihin stressitesteihin, joita tullaan tekemään Euroopassa. Nyt annan Markille siis puheenvuoron. Hän tulee puhumaan tästä Fukushiman äh, onnettomuuden teknisestä puolesta. Olkaa hyvä, Mark. Thank you, Giovanni. Good afternoon. So my name... Kiitos, Giovanni, ja hyvää iltapäivää. Minä olen Mark Noid ja minä vastaan tosiaan äh, European Greenhouse ja eh, kokemuksista tämän Fukushiman ydinvoimalan eh, jälkeen. Ja olemme katsoneet siis, että mitä Fukushiman Daichin voimalassa tapahtuu ja mitä merkitystä sillä on sitten radiologisesti ja myöhemmin katsomme vähän sitten Jersen roolia. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tuolla voimalassa tapahtui 11.3. Valkupaneva eh, tekijänä oli tämä aika korkean magnitudin mm, maan järjestys eh, merellä ja sen tuloksena useat yksiköt suljettiin automaattisesti. Näin tehtiin Onagavassa, Fukushima Taichissa, Fukushima Dainissa ja Tokai ja Dainissa Tokiossa. Ja sitten eh, vähän yli tunti tuon maanjärjestyksen jälkeen tsunami saapui rannikolle ja näemme myöhemmin siitä esityksen, miten tämä vaikutti eh, näihin voimaloihin. Ja on varmasti ihan kiitoisaa myös pitää mielessä se, että yksi tärkeä maanjärjestys siis tapahtui, mutta sen jälkeen tuli myös jälkijärjestyksiä, merkittäviä jälkijärjestyksiä, ja yksi niistä oli tämä seitsemän magnitudin Richterin järjestys lähellä Fukushima Daiichi-voimalaa, eli jälkijärjestys aiheutti vielä komplikaatioita. Tämä on kuva voimalasta, siellä on siis kuusi reaktoria. Eli nämä ovat tällaisia kehonveden reaktoreita ja kaikki perustuvat mm, sähkösuunnitteluun, jota tarkastelemme hetken kuluttua. Ja minä mainitsin siis tämän tsunamin, joka oli suurin ongelma voimalassa kahdestakin syystä, nimittäin ensinnäkin tulvaveden takia, eli aika paljon vettä tuli tänne pumppuasemalle. Tämähän on sellainen eh, järjestelmä, joka pumppaa merivettä jäähdyttämään tärkeimpiä eh, voimalan järjestelmiä. Eli tämä eh, ikään kuin menetettiin ja sen lisäksi vielä tämä generaattori, hätägeneraattori, niin siinä, sielläkin menetettiin kokonaan sähkön jakelu. Ja tässä siis on kuva ennen jälkeen tsunamin, eli näette, että tässä alemmassa kuvassa monet rakennelmat täältä kokonaan katosivat, eli kaksi tankkia täältä puuttuu. No yksi niistä ehkä vielä on täällä. Sitten tämä on kalvo show siitä, miten tsunami saapui voimallaan Eli tässä on este tällainen aallonmurtaja, joka ei riittänyt, vaan veden pinta kohosi todella korkeaksi. Ja tässä on sitten kuva sisältä. Eli tämä huone on tämän turbaanihallin ja reaktorirakennuksen välillä ja näette, miten, ra, miten raju tuo tsunami oli ja kuinka korkealla vesi oli. Tätä ei varmaan tarvitse sen enempää kuvailla. No niin, sitten pari sanaa tästä arkkitehtuurista, jotta ymmärtää sitten, mitä sen jälkeen tapahtuisi. Fukushima Daiichi rakennettiin tällaisen General Electric Mark I designin mukaisesti. Eli siellä on kihva vettä itse reaktorissa, on sydän ja tämän solun sisällä on höyryä ja vettä. Vesi, ydin kehuttaa tämän veden, joka tuottaa höyryä, joka menee sitten turbiiniin. Ja turbiini sitten tuottaa tuota sähköä ja höyry sitten tiivistyy ja palaa takaisin jäähdyttimeen. Itse reaktori on tällaisen säiliön sisällä, joka on metallinen. Ja sen muoto on tällainen. Täällä on ö, siis, tässä on siis kolme osaa tämä päällys, keskiosa ja sitten tämä alaosa. Mutta tärkeää muistaa, että on siis metallilevyä. Ja tapahtumat siis käynnistyivät maanjäristyksestä ja johti siihen, että voimaverkko äh, vahingoittuu. No itse reaktorit eivät vahingoittunut, ne olisi tietysti pitänyt heti sammuttaa, mutta niin kuin tiedätte, niin vaikkakin reaktori sammutetaan, niin sen jälkeenkin on vielä aika paljon jäljellä äh, lämpöä, joka pitää sieltä poistaa jäähdyttämällä sen jälkeen, kun reaktori on sammutettu. Siinä vaiheessa sitten nämä äh, hätä dieselgeneraattorit käynnistyvät ja voimalla oli vielä ihan vakalla pohjalla, mutta noin tunti myöhemmin, kun tsunami saapui ja tulva vesi valtasi tuon hätägeneraattorin ja menetin tämä tankki, niin silloin enää paristot olivat käytössä muutaman tunnin sen jälkeen. Ja sen jälkeen siis nämä paristotkin tyhjenivät ja näemme, että reaktorit 1-3, niin jo, sitten jossain vaiheessa eivät enää saaneet minkälaista jäähdytystä. Eli mitä tapahtuu sitten, jos lämpö ei poisteta, kuumuutta sieltä poistetaan, niin silloin itse asiassa tämä ydin edelleenkin lämmittää, eli höyryä syntyy vähän enemmän. Jossain vaiheessa tämä venttiili pitää avata, koska muuten syntyy, syntyy tähän säiliön vahinkoa. Ja siinä vaiheessa, kun tämä venttiili avataan, niin kun höyry poistetaan, niin silloin tämä vesikin täältä poistuu ja ydin jää paljaksi. No mitä sitten tapahtuu, kun tämä ydin jää paljaksi, niin sitten tietysti lämpötila siellä nousee. Ja tässä yksi lämpötila on tärkeä, nimittäin noin 1200 celsiusasteessa, niin käynnistyy eksoterminen reaktio – Nimittäin tämä on reaktio tämän höyryn ja itse säiliön välillä. Silloin syntyy vetyä, eli silloin itse tämän reaktorin säiliön sisällä alkaa syntymään vetyä. Tarvitaan yksi sisääntulo, ja silloin tämä alkaa kerääntymään, vety alkaa kerääntymään tänne yläosaan ja Silloin, silloin syntyi tämä räjähdys, josta varmaan luitte lehdissä. Tämä on kuva tältä yläosasta reaktoria ja on hyvä pitää tämä tosiaan mielessä. Eli täällä on tällainen iso blokki, joka suojelee säiliötä sen alla. Ja yläpuolella on tällainen polttoaineen säiliö. Ja, ja sitten tämä metallilevy, joka tätä polttoaineen säiliötä suojelee ulkopuolelta. Ja täällä siis nämä isot räjähdykset tapahtuivat. Kakkosyksikössä nämä, tämä tilanne oli vähän erilainen, sillä räjähdys ei tapahtunut yläosassa, vaan alaosassa tällä säilyvarastossa. Ja tämä on itse asiassa ongelmallisempi, koska silloin sattui suora vahinko sen sisällölle. Ja tässä on siis kuva tästä voimalasta näiden räjähdysten jälkeen. Eli nämä kaksi ensimmäistä yksikköä räjähtivät. Ja sitten nelosyksikössä myös tapahtui räjähdys. Aluksi sanottiin, että se oli seurausta siitä, että polttoaine mm, kuumeni, mutta sitten robottien avulla nähtiin, että polttoaine ei ollut suinkaan vahingoittunut, vaan se nyt tiedetään, että tässä oli yksikön kolme ja neljä välillä tällainen ketjureaktio. Mm, Sitten pari kuvaa yksiköstä neljä, eli näette täältä polttoainesäiliön, se siis räjähdytti reikiä tänne ja täältäkin tulee tosiaan höyryä, koska uutta vettä mm, ei todennäköisesti enää saapunut. Ja robotin ottavia kuvia, eli yksiköstä neljä näette, että juuri mitään vahinkoa e, ei ollut täällä tapahtunut, mutta yksikössä kolme, tosin kuitenkin täällä on paljon vahinkoa tapahtunut. Eli voidaan arvioida, että myös polttoainesäiliö on jollain tapaa vahingoittunut. Ja sitten pari kuva siitä, mitä tehtiin tämän ketjureaktion katkaisemiseksi. Tietysti monet toimet pyrkivät siihen, että palautetaan polttoaineen jäähdytys. Eli alettiin äh, helikopterilla ja pumpuilla äh, johtamaan vettä mm, tuonne ja sitten myös merivettä ja myös äh, vettä tänne ytimeen, sydämeen. Ja sitten jossain vaiheessa radioaktiivista vettä pääsi myöskin suoraan mereen ja pikkuhiljaa pystytty myös tunnistamaan, että missä tämä radioaktiivinen vuoto tapahtuu ja siinä on pystytty tilkitsemään niin, että meriveten ei enää pääse radioaktiivista vettä. Ja sitten myös perustettiin tällainen radioaktiivinen seurantajärjestelmä mereen. Voin kertoa siitä sitten tämän tyyppisestä seurannasta vähän myöhemmin. Ehkä hyppään tämän kuvan yli. Tiedätte ehkä, että tarkoitus on rakentaa yksikön yksi ympärille tällainen tilapäinen säiliö myöskin, josta rakennetaan. Ja tässä on sitten tosiaan tämä suuruusluokka, eli ainakin ympäristön kannalta tämä vaikutusluokka, jos tätä verrataan Tchernobyliin, niin tämä mittaus perustuu kesäkuun tilanteeseen. Tilanne on saattanut tästä vielä vähän muuttua, mutta ei paljonkaan. Noin 10 prosenttia koko toiminnoista Chernobylin tapauksessa kohdistui ympäristöön ja vähän vähemmän tässä tapauksessa. Tässä on sitten mittaukset eri paikoista tuolla voimalla alueella ja nämä ovat toimintapiikit ja ne voidaan yhdistää siihen, että eh, siellä tapahtuu jotain, eli esimerkiksi tapahtuu räjähdys tai sitten, eh, että tuuletettiin näitä eh, reaktoreita. Ja sitten itse asiassa maaliskuun jälkeen ei ole tapahtunut mitään piikkejä, eli sen jälkeen toiminnot ovat vähentyneet jatkuvasti tällä alueella. Sitten pari sanaa siitä, että mitä tehtiin väestön suojelemiseksi jo maanjärjestyspäivänä 11.3. päätettiin evakuoida kolmen kilometrin säteellä eh, Fukushima Daiichin alueelta. Ja sitten seuraavana päivänä lauantaina havaittiin suurta painetta säiliössä ja tiedettiin, että on pakko avata venttiilit ja siksi tämä evakuointisäde laajennettiin 10 kilometriin. Sitten sunnuntaina ensimmäinen räjähdys tapahtui ykkösreaktorissa ja päätettiin evakuoida 20 kilometrin eh, säteellä, eli se tarkoitti 170 000 asukasta. Sitten myöskin jaettiin väestölle joditabletteja ja kontrolloitiin väestöä ja vain 25 henkeä havaittiin saaneen säteilyä. Heidät todettiin. Ja sitten 15.3. evakoitiin 30 kilometrin säteellä ja säädettiin lentokennosta ja sitten tytti tutkimuksia tällä ja havaittiin myöskin Itäteen kylässä 40 kilometrin päässä säteilyä, eli sehän oli tämän evakointialueen ulkopuolella. Tämän perusteella sitten päätettiin laajentaa evakointisädettä ja tällä hetkellä se on tuo alkuperäinen 20 plus tämä alue täällä. Ja kohta voin selittää, miksi tällainen alue tuli kyseeseen. Ja tämä on siis äh, tutkimus äh, tuolla alueella. Se ei ole todellakaan yhtenäinen alue, vaan kaikki riippuu äh, tuulesta, sateesta ja muusta. Ja näette, että uusi evakuointialue vastaa sitä aluetta, että jos jäästö olisi tällä vuoden ajan, niin he saisivat 20 miljoonaa kesimmin. Tämä on aika konservatiivinen lähestymistapa. Sitten pari kalvaa, joilla kuvain äh, tätä seurantaohjelmaa, eli esimerkiksi on otettu näytteitä ruoasta. Ja tämä kalvo osoittaa, että maaliskuun jälkeen on tapahtunut äh, edistystä, että monet näytteet ovat positiivisia ja sitten esimerkiksi on keskitytty Fukushiman Ibarakin alueeseen. Tässä näette sitten, että minkä tyyppisistä elintarvikkeista mitattiin näiden rajajärven ylittämistä, esimerkiksi toronmaito, monen tyyppiset vihannekset ja sitten muutamat kalalajit. Sitten pari sanaa juomavedestä. Monet, äh, monenlaisia mm, rajärvejä tutkittu. Ja Tokion alueella esimerkiksi kiellettiin päivän ajan äh, lasten maidon juonti, mutta rajarvot eivät ylittyneet aikuisväestön osalta. Ja sitten on myös äh, tehty äh, otettu näytteitä merellä. Ja niin kuin sanoin aiemmin, niin kesti ennen kuin pystyttiin löytämään tämä radioaktiivinen vuoto merellä. Ja sitten kun mm, mm, tämä tunnistettiin, niin sitten mitatut arvot laskivat myös merivedessä. Ja sitten annan puheenvuoron taas Giovannille. Thank you, Mark. So maybe... Kiitoksia, Mark. Ehkäpä nyt me voimme siirtyä seuraavaan osaan tästä esityksestä, jotta voisimme tarkastella sitä, kuinka komission task force voi tässä auttaa stressitestien toteuttamisessa. Barrosohan tämän ryhmän perusti. Siinä oli kaksi tarkoitusta, stressitestien toteuttaminen ja sitten seuraavan joulukuun Euroopan neuvostolle tarkoitetun raportin laatiminen ja myöskin mahdollisten toimien päättäminen. Tämä Task Force-ryhmä, sitä johtaa energian pääosasto ja ympäristön pääosasto, eli siinä on kaksi pääosastoa mukana. Avainkysymykset on päätetty jo 8. päivä kesäkuuta tänä vuonna. Syyskuussa meillä tulee 15. päivä olemaan kaikkien kansallisten toimijoiden raportit, joten voimme aloittaa turvallisuusarviointien tekemisen ja sitten tulemme raportoimaan kansallisille turvallisuusviranomaisille ja he tulevat taas 15. syyskuuta mennessä antamaan alustavat edistymisraporttinsa komissiolle. Eli 15. marraskuuta mennessä me tulemme aloittamaan suunnitelman laatimisen ja mietinnön luonnoksen laatimisen Eurooppa-neuvostoa varten. Se järjestetään 9. joulukuussa. Me odotamme, että kansalliset turvallisuusviranomaiset eh, antavat tämän vuoden loppuun mennessä lopulliset raporttiinsa. Sitten meillä on niin kutsutut vertaisarvioinnit vuonna 2012 me odotamme, että saamme neuvoston kokouksen kesäkuuhun 2012 mennessä nämä vertaisarvioinnit päätökseen. Tietenkin, koska me olemme ainut pääosasto komissiossa, joka voi toimia suoraan, me tulemme olemaan tärkeässä roolissa. Meillä on aikaisempaa kokemusta, ydinturvallisuudesta, erityisesti koska kaksi vuotta sitten loimme eurooppalaisen projektin, joka koskitti ydinvoimaloiden turvallisuudesta saatua palautetta. Tässä monien jäsenmaiden viranomaiset olivat yhteydessä ja he halusivat kehittää nopeammin ja tehokkaammin ydinturvallisuuden kompetensseja myöskin saada hyötyä eräiden muiden jäsenmaiden kokemuksista, esimerkiksi Saksan ja Ranskan kokemuksista ydinturvan alalla, ja jakaa näitä kokemuksia. Eli me aloimme koordinoida luonnollisesti tätä projektia, ja tämä teki meille mahdollisuuksi olla valmiina, kun Fukushiman onnettomuus sattui. Meillä oli jo olemassa informaatiota, jonka Mark esitteli. Me olemme kaikille eurooppalaisille tahoille voineet tämän esittää. Kaikki jäsenmaat osallistuivat tähän projektiin ja me voimme jatkaa näitä toimia. Nyt meillä tietenkin on Fukushiman tilanteen analysointi tärkeimmällä sijalla. Tässä on meidän organisaatiomme tällä hetkellä. Te näette vasemmalla puolella täysjäsenet, niin kutsutut täysjäsenet ja sitten tarkkailijajäsenet, mutta kaikki jäsenmaat ovat edustettuina ja meillä on myös koordinointi ja kommunikointiryhmä, joka kahdesti vuodessa tapaa ja päättää seuraavan vuoden työohjelmasta. Me analysoimme saadut raportit yhdessä ja sitten annamme oman raporttimme kansallisille viranomaisille ja myöskin luonnollisesti ryhmän jäsenille. Eli tämä on projekti, joka on ollut erittäin hyödyllinen ennen Fukushiman onnettomuutta ja nyt siitä on tullut yhä hyödyllisempi, sillä me pyrimme saamaan aikaan eurooppalaisen niin kutsutun asiantuntijoiden ryhmän, jotta voisimme analysoida ja vetää johtopäätöksiä onnettomuuksista tai mistä tahansa tapahtumista, joita me haluamme analysoida. Jälleen kerran tätä ovat äh, turvallisuusviranomaiset pyytäneet ja lähes kaikki jäsenmaat nyt jakavat tämän työn. Tämä tekee meille mahdolliseksi parantaa ja vahvistaa toimintaa ja kompetensseja, joita meillä on jo monien vuosien ajalta ydinvoiman turvallisuuden tukemisessa. Meillä on politiikka tällä alalla komissiossa sekä Itä-Euroopan maita koskien että uusia voimaloita koskien. Ja nyt olemme tehneet analyysiä liittyen moniin erityyppisiin reaktoroihin, tällaisiin BVR- ja muihin reaktoreihin liittyen – Eli voisin sanoa, että tällä kertaa Eurooppa ei ollut huonosti varautunut kehittämään uutta yhteistä analyysiä ja toimimaan sen mukaan. Tämä tekee meille mahdolliseksi tarjota tukea, jos me tulemme naapurimaiden kanssa tekemään yhteistyötä tulevaisuudessa. Eli käytännössä se, mitä me olemme tehneet tähän mennessä, aivan alusta lähtien olemme joka päivä keränneet tietoa ja informaatiota japanilaisilta kollegoilta ja olemme jakaneet sitä jäsenille. Kuten sanoin, kyseessä ovat lähes kaikki Euroopan unionin jäsenmaat. Ja sitten me olemme määritelleet näiden stressitestien toteuttamistavan ja metodologian ja myöskin vertais arviointien toteuttamista, vaan olemme vielä keskustelemassa asiasta. Meillä on ensi maanantaina korkean tason kokous liittyen näihin stressitesteihin, siis ensi maanantaina. Ja me tulemme arvioimaan sitä, kuinka voisimme jakaa nämä eri työryhmät ja task force-ryhmät. Ja me tulemme yhdessä viranomaisten kanssa tekemään tämän työn. Tämän jälkeen, kuten sanoin aikaisemmin, kun saamme kansalliset raportit, me tulemme valmistelemaan oman raporttimme komissiolle. Ja lopulta tulemme tarjoamaan kansainvälistä äh, tukea, mitä tulee riskianalyysiin, niin että naapurustomaat voivat myöskin hyötyä tästä. Eli me pyrimme siis hallitsemaan ja koordinoimaan tätä tieteellistä äh, näkökulmaa liittyen stressitesteihin ja tietenkin me olemme vielä keskustelemassa eri jäsenmaiden kanssa liittyen stressitesteihin ja toteuttamiseen, mutta äh, komission pääosassa tulevat hyvin selkeästi ja keskeisesti osallistumaan tähän työhön. Tämä oli siis se, mitä halusin hyvin lyhyesti sanottuna kertoa teille liittyen siihen, mitä me tulemme seuraavina kuukausina tekemään. Kiitoksia. herzlichen Dank. Kiitoksia näistä tiedoista. Nyt tiedämme, mikä on tilanne ja mitä tulevaisuudessa tehdään Japanissa. Nyt kollegat, teillä on mahdollisuus esittää esittää kysymyksiä, jos haluatte tietää lisää. Jordan Chisels. Thank you very much for the presentation. Kiitoksia tästä esityksestä. Kysyisin menettelystä ja stressitesteistä. Tämä menettely on hyvin nopea ja haluaisin kysyä, mitä tuloksia odotatte, koska tässä on vain muutama viikko aikaa. Mitä uskotte, millaista todellista lisäarvoa tällaisessa nopeassa prosessissa näin hankalassa kysymyksessä saattaa olla? Vielleicht antworten Sie direkt, wir haben No ehkä vastaatte heti, täällä on kysymyksiä vielä sitten jälkeenpäin. Kiitoksia. Tämä nyt ei ole mikään helppo kysymys. Mehän tiedämme, että on kaksi eri tarvetta. Ensinnäkin meidän täytyy analysoida kaikki turvallisuuskysymykset ja toisaalta on sitten aika. Kansalaiset odottavat, että luotettavia vastauksia saadaan nopeasti. Mutta meidän pitää täysimittaisesti analysoida turvallisuuskysymyksiä reaktoreiden osalta. Meidän täytyy havaita uusia parametreja, eli ulkoiset tapahtumat ja muut, niitä voidaan sitten tarkistaa ja arvioida. Ja kuten sanoin, meidän pitää miettiä näitä arvioita, kriteereitä ja hyväksyttävyyskriteereitä mahdollisimman tarkkaan. Ja tämän pohjalta voimme sitten ehkä tehdä johtopäätöksiä, miettiä millä tavalla voidaan parantaa turvallisuutta. Eli tämä olisi lisäarvoa, jota voidaan saada näin lyhyessä ajassa, koska muutenhan me tarvitsisimme vuosia jos haluamme tehdä täysimittaisen läpikotaisen analyysin kustakin seikasta. Eli meidän täytyy nyt luottaa näihin lisensseihin ja sitten viranomaisiin ja kansainvälisiin menettelyihin, jotka mielestäni ovat keskeisiä. Näin voimme olla uskottavia eurooppalaisten kansalaisten silmissä. Meillä pitää olla harmonisoitu lähestymistapa, meidän täytyy toimia avoimesti ja tieteellisesti. Nämä ovat kaikkein haastavampia seikkoja. Hall. Sitten Hall. Ähm, kiitoksia. Kuinka yhtenäisiä jäsenmaat ovat olleet näiden stressitestien toteuttamisessa? Minua huolestuttaa jonkin verran se, että yhdistyneessä kuningaskunnassa on tehty oma raportti tyypillisellä brittiläisellä tavalla ilman paljonkaan mitään viittauksia näihin stressitestimetodeihin onko teillä toimivaltaa vaatia, että jäsenmaat todellakin tutkivat kaikki nämä alat, jotka te olette tunnistaneet, jotka ja minkä tyyppisiä toimintatapoja te voisitte käyttää, jos toteatte, kun teette näitä vertaisarviointeja, että jäsenmaat ovat olleet hiukan vähemmän tarkkoja näissä analyyseissa kuin toivottavaa. Onko teillä valtaa vaatia, että jäsenmaat tekevät nämä arvioinnit oikein? Kiitoksia. The answer is yes. Vastaus on kyllä. Ja siksi, että tämä tehdään yhdessä kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa. Eli heillä on valtuudet vertaisarviointi ei toteudu ainoastaan komissiossa, ei tietenkään. Eli me edelleen keskustelemme hyvin paljon turvallisuusviranomaisten kanssa. Ja sitten stressitestimetodologian lopullinen versio sitten on varmaan lokakuussa. Sen jälkeen kun olemme ymmärtäneet, millä tavalla voimme analysoida kaikki tiedot. Tämä on arkaluontoinen kysymys koska on kansallisia raportteja, mutta meillä pitää myöskin olla homogeenisyyttä ja horisontaalisuutta. Eli nyt mietimme kolme eri ryhmää, jotka liittyvät kolmeen eri asiaan. Esimerkiksi ulkoiset uhat tai vakavat onnettomuudet. Ja sen jälkeen täytyy katsoa, miten kansalliset raportit millaisessa suhteessa sanovat tähän näihin kolmen raporttiin. Mutta tietysti on tarpeen katsoa, millä tavalla nämä raportit noudattavat suuntaviivoja ja ohjeita, joita me annoimme. Siksi olemme käyttäneet niin paljon aikaa näiden parametrien havaitsemiseen ja kriteerien tunnistamiseen. Mietimme sitä, mitä haluamme odottaa näiltä kansallisilta raporteilta, ja me olimme aika tiukkoja ja olemme nähneet näitä heikkoja kohtia ja puutteita. Nämä ovat ne kriteerit, joiden pohjalta koko tämä asia on voitu hyväksyä. Tosnovský. Pane předsedo, já velmi děkuji za, za informace, které zde zazněly, protože... Eh, Kiitokset eh, antamistanne tiedoista. koska tiedot ja raportit Fukushimassa niin olivat tietenkin aika dramatisoituja ja oli vaikeaa tietää ihan tarkkaa tilannetta ja koittaa eh, erottaa näitä faktisia ja teknisiä tietoja. Haluaisin tiedustella, että pystyttekö jo arvioimaan, että miten Fukushima Daichin Miten pitkälti Fukushima Daiichin voimalla onnettomuus johtui ympäristön vaikutuksista vai oliko enemmänkin kyse teknisten laitosten riittämättömyydestä? Olemme nähneet tällaisia videonpätkiä voimalla onnettomuudesta hyvin usein. Tietysti tämä on ollut aika tarkoitushakuista viestintää, eli Olisiko ollut mahdollista estää tätä onnettomuusta? En ole nähnyt tästä mitään kovinkaan faktuaalista selitystä. Usein kuvattiin, että näiden muurien esimerkiksi olisi pitänyt olla vaikka 50-20 metriä korkeampia. Eli olisiko teknisesti voitu tehdä ennakolta jotain vai olivatko enemmänkin nämä toimenpiteet sitten onnettomuuden jälkeen vääränlaisia? Eli minkälaiset olivat nämä ratkaisut tällaisessa dramaattisessa tilanteessa? Ja sitten näitä tapahtumia verrattuun, verrattiin Tchernobylin onnettomuuteen. Siellähän mm, prosessi oli varsin mutkikas ja näistä kysymyksistä keskusteltiin jälkikäteen hyvin kiivaasti. Täysistunnossa, kun me keskustelimme asiasta, niin kaikki oh, keskustelu aika dramaattista, mutta onko saatu jo tietoja, faktuaalisia tietoja niiltä, jotka olivat mukana näissä pelastustoimissa, ja kuinka monta ihmistä tämä, kuinka monta uhria tämä onnettomuus on vaatinut. Kiitos. Noel, haluatko yrittää vastata tähän? Thank you. Uh... Kiitoksia. Tässä oli useita kysymyksiä. Ensin liittyen tiedonsaannin ongelmaan ja informaation luotettavuuteen ainakin ensimmäisinä päivinä. Uskon, että Japanin viranomaiset ovat IAEAn tasolla jul- julkaiset konferenssissa hyvin tärkeän dokumentin, josta saatte paljon yksityiskohtaista tietoa. Jos luette tämän raportin, ymmärrätte, että ainakin ensimmäisinä päivinä kontrollihuoneiden pääsy oli ongelmallista ja paljon informaatiota jäi saamatta. Näissä huoneissa oli pimeää ja tilanteen diagnosoiminen oli vaikeaa kaikille. Eli tämä selittää sen, että meillä ei ollut paljonkaan tietoa saatavilla. Sitten mainitsitte tämän suojamuurin, joka suojeli tsunamia vastaan – Uskon, että tiedonkeruu ryhmä IAElta meni Japaniin ja sen johtopäätös oli, että ulkoinen riski oli aliarvioitu. En sano enempää tähän liittyen, mutta uskon, että tämä oli selkeä viesti Japanissa. Ja tämä on yksi niistä opeista, joita voimme vetää Fukushimaan onnettomuudesta. Sitten viittasitte Tchernobyliin, näytin juuri ähm, kaavioita liittyen termoaktiivisuuteen ja ilmastoon päässeihin, päästöihin. Tchernobylissa kyseessä oli erittäin kuuma räjähdys, jossa kuumat reaktorin ytimen osat pääsivät ilmakehään, eli tämä oli erittäin erilainen tilanne kuin siitä, se, mitä Japanissa tapahtui, kun päästöt tulivat pitemmällä aikavälillä ja tuuli vei ne melko lailla turvalliseen suuntaan merelle päin. Tässä oli onnea. Ja osa näistä päästöistä suuntautui suoraan merelle, joten uhka väestölle oli pienempi tässä mielessä. Kiitoksia. Simply add something. Voisin vielä lisätä jotain. Ensinnäkin tutkijat joutuvat pitkään analysoimaan tilannetta. Ehkä menee vuosia ennen kuin ymmärrämme täysin, mitä on tapahtunut ja jotta voimme oppia näistä tapahtumista. Komission jäsen McQueen ja Oettinger ovat jo asettaneet uusia kulutusohjelmia Fukushiman jälkeen, koska olen varmaan samaa mieltä siitä, että hyvin avoimesti meidän täytyy puhua näistä analyysistä ja meidän pitää keskustella, mitä pitää tehdä, jotta tämä voidaan välttää. Ja myöskin pitää tiedottaa tästä opiskelijoille ja kansalaisille. Tämä on tarpeen, jotta emme toista niitä virheitä, joita olemme tehneet vuosia sitten. Eli tämä on saanut hyvän vastaanoton ja me olemme jo päättäneet perusta Eurooppaan koulutusohjelman, jota siis hallinnoi komissio. Gut, dann darf ich mich bedanken. No niin, kiitoksia. Henkilökohtaisesti haluaisin vielä lisätietoja siitä, mistä Tornovski kysyi. Tämä on yksi suurimpia ongelmia. Me olemme nähneet kuvia, joita emme osanneet arvioida kunnolla. Ja sitten nämä erot tai yhtäläisyydet tämän ja Tchernobylin välillä, no se tuli ihan selvä. No lukemat tietysti olivat selkeitä, mutta tärkeämpää on vielä, olisiko tämä eurooppalaisin kriteerein, olisiko tämä mahdollista myöskin Euroopassa? Tämä on aika kiintoisa kysymys. Eli onko liian ohuet muurit, olemme käyttäneet väärää tekniikkaa? No nämä ovat kyllä tärkeitä kysymyksiä, Eli ovatko nämä tekniset edellytykset täällä Euroopassa niin vahvoja kuin niiden olisi pitänyt olla? Ei siis siksi, onko nyt ollut riskejä vai ei, se ei ole tärkeää. Kaikesta tuntuu, että nämä riskit eivät olleet ennalta arvattavia. Tilanne on täysin erilainen, jos kyse on laiminlyönnistä eikä ennakoimattomista tekijöistä. Jos tämä ei tänään onnistu, niin varmaan heti kun näitä tietoja tulee, niin mielellään ottaisimme niitä vastaan, koska nämä vaikutukset ovat erittäin tärkeitä, sen kaikki tietävät. Mutta tällä hetkellä näitä asioita kukaan ei tiedä tai kukaan ainakaan halua sanoa, tai ehkä ollaan liian varovaisia, ehkä vielä halutaan tarkistaa näitä tietoja ennen kuin niistä puhutaan. Mä no varmaan tekään, että tänään haluan enää sanoa mitään, eli ehkä haluatte odottaa, mutta ymmärrän kyllä. Everything is too premature. Meidän mielestämme kaikki on tässä vaiheessa liian varhaista. Meillä ei ole vielä tieteellistä tietoa, sen takia tehdään stressitestejä, mutta sitten sen jälkeen alkaa pitkä tieteellinen prosessi, jossa analysoidaan seurauksia ja toimenpiteitä ja sitä, mitä pitää ottaa opiksi, miten turvallisuutta voidaan parantaa. Tiedämme, että yleensä turva standardit Euroopan voimaloissa ovat korkeat, mutta ei ei se tarkoita, voin siis vastata jo, ei se tarkoita, että turvassa oltaisiin sen takia stressitestit tehdään. Ja jos katsotte, mitä Tchernobylin ta- jälkeen tapahtui, niin senkin jälkeen vuosia tutkittiin, että minkä takia tätä skenaariota ei ollut alun perin tutkittu. Ja sitten tuli kokonaan ihan uusia ajatuksia. Eli veikkaan, että nyt Fukushimankin jälkeen sama prosessi toteutuu ja tässä vaiheessa voidaan miettiä vain ihan ensi askelia ja sitten missä vaiheessa tuloksia saadaan, niin sitten varmasti eri toimijat ryhtyvät erilaisiin toimenpiteisiin ja sidosryhmät äh, miettivät sitä sun tätä ja ehkä sitten saman tienkin mm, sovitaan jo jostain toimenpiteestä, jota on otettu huomioon tässä vaiheessa, mutta aiemmin, mutta tässä vaiheessa en pysty tähän vastaamaan. Onko stressitestien osalta vielä maakohtainen arviointi? Eli sen jälkeen kun stressit tehdään, onko sitten maakohtainen arviointi? Again, we will see. Kyllä, me tulemme saamaan kansalliset raportit ja näiden kansallisten viranomaisten, turvallisuusviranomaisten raporttien perusteella me laadimme yhteenvedon ja pyrimme laittamaan nämä raportit samalle tasolle ja tarkastelemaan, kuinka he ovat vastanneet näihin kysymyksiin ja tämän jälkeen antamaan tietoa siitä, kuinka hyvin tietyt aspektit on täytetty, ja tämän jälkeen me tarkastelemme kokonaisuudessaan tilannetta. Eli meillä tulee olemaan tällainen matriisiarviointitapa. Tämä takaa sen, että arviointi tehdään samoin. Tämä on hyvin tärkeää eurooppalaisille kansalaisille, että turvallisuustaso on kaikkialla sama, mutta sitten myöskin ää, äh, maa, maalta arvioidaan se, mitä täytyy tehdä ja mitä tuloksia voi olla. Äh, no niin, sitten lopuksi vielä. Jos te saatte tietoja, ette ehkä itseltään vaan muilta virastoilta katastrofin todellisista syistä, niin ilmoittakaa siitä. Tämä varmasti kiinnostaa meitä kaikkia. Ja toinen asia, että Eurooppa reagoi nyt näin ja että stressitestit tehtiin nopeasti. Ja mielestäni tässä on toimittu ihan hyvin. Mutta jos nyt rauhassa mietimme näitä asioita, tämä voisi olla mainoskikka Euroopalle vaikeina aikoina. Aina puhutaan siitä, että asiat eivät mene kovin hyvin, mutta tässä asiassa olemme osoittaneet, että asiat ovat hyvin. Euroopassa on toimittu yhteisesti. Ja nyt odottelemme tuloksia, mutta tämä voisi olla peruste sille, että Tämä on hyvä osoitus eurooppalaisesta yhteistyöstä nyt näinä aikoina, kun on kaikenlaisia ongelmia, niin se voisi olla ihan hyvä asia. Kiitän vieraitamme ja myöskin kollegoita. Tämä oli hyvä tapa käyttää tätä aikaamme. Saimme nyt vähän tietoja. Ja nyt, ai siellä vielä De Santos, olkaa hyvä. Sorry, Chairman, but I raised my hand niin anteeksi, mutta kyllä minä kerkesin viitata jo ensin. Tosiaan paljon kiitoksia. Haluaisin vain onnitella teitä. On todella mukavaa kuunnella teidän selityksiänne. Tämä on jo toinen kerta, kun olen kuullut samantyyppisiä mm, selityksiä mm, ja olin kovin iloinen näistä selityksistä ja näin eurooppalaisena niin on luottavainen olo, koska me saamme paljon tietoa. Kolme kuukautta on kulunut itse onnettomuudesta ja minusta tuntuu, että kyllä täällä kovasti jo tehdään töitä seurannan ja jatkumon osalta. Mutta kyllä minulla on vielä yksi epäilys, tällainen tekninen kysymys, joka pitää ratkaista. Reaktorien jäähdyttämiseenhän käytettiin merivettä. Ja olettaisin, että vettä edelleenkin pumpataan reaktoriin. Ja tuo vesi sitten taas vapautetaan tiettyihin valvottuihin säiliöihin. Ja nyt on sanottu, että tätä mm, saastunutta vettä ei ole vuotanut mereen, eikä mereveden, ympäröivän mereveden radioaktiivisuus ole lisääntynyt. Mutta olisiko teillä jotakin tietoa vielä tästä potentiaalisesta veden saastumisesta? Äh, niin te puhuitte nyt vielä tärkeästä asiasta. Reaktorin jäähdyttämiseen käytetään makeaa vettä, jota pumpataan suoraan reaktoriin. Ja sitten tämä vesi siis viilentää reaktoria ja vähitellen se kerääntyy näiden laitosten alaosiin. Ja silloin siellä on jo hyvin paljon radioaktiivista vettä, jota kerätään talteen. Jossain vaiheessa oltiin huolissaan siitä, että vesi pitäisi päästää mereen, jotta sisään mahtuisi uutta vettä, mutta onneksi saatiin sitten ajoissa perustettua radioaktiivisen veden käsittelylaitoksia, jossa sitten käsiteltiin vettä ennen kuin se päästettiin takaisin mereen. Valvontaa ei ole, mutta paikalla on nyt lisävarastointikapasiteettia ja siellä on laiva, jolle voidaan väliaikaisesti säilyä radioaktiivista vettä. Jetzt habe ich keine Frage mehr. No nyt ei taida enää olla kysymyksiä. Eli kiitoksia. Toivotan teille miellyttävää iltaa ja nähdään sitten taas huomenna. Kiitos.